Possiamo cominciare, grazie. Voimmeko aloittaa, kiitos. Il progetto di ordine del Esityslista luonnos englanniksi on lähetetty teille sähköpostitse 3. marraskuuta kuten aina sanon teille, että tämä talousarvion valvontavaliokunnan kokous on sellainen, että sitä voidaan seurata webstreamingin kautta. Tulkauksen kielet löytyvät koko Buinfosta. Mennään heti esityslistan kohtaan kolme komission tiedonanto Euroopan parlamentin neuvostolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimille, pitääkö valvontaa lisätä vai vähentää virheriskin ja valvonnasta aiheutuvien hallintokustannusten oikea tasapaino. Annan puheenvuoron esittelijälle Jorko Shatsimarkakikselle. Kiitoksia puheenjohtaja ja sydämellisesti tervetuloa tänne eh, tänään eh, hiukan harvalukuisempaan talousarvion valvontavaliokuntaan, mutta suurin osa jäsenistä hän on meille sanonut, erityisesti SND-ryhmän jäsenet, että opintopäivien takia he eivät ole tänään Brysselissä. Äh, tärkeimmät äh, valiokuntan jäsenet kuitenkin tulevat tämän paikalle. Olen iloinen siitä, että meillä on tänään mahdollisuus komission jäsen Shemetan ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Kaiju Laidin kanssa puhua virheriskistä. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, miten tätä virheriskiä voidaan käsitellä. Minä haluaisin sanoa heti aluksi, että tänään ei ole niinkään kyse siitä, miten, vaan siitä, tehdäänkö ylipäätänsä näin. Eli voimmeko ylipäätänsä keskustella hyväksyttävästä virheriskistä, koska on niin, että meillä ei ole mitään tieteellistä määritelmää tälle virheriskille. Olen sihteeristölle hyvin kiitollinen yhteisistä asiakirjojen työstämisestä. Meillä on neljä erilaista työasiakirjaa. Löydätte asiakirjoistanne. Ähm, Äh, asiakirjoista niin nämä työasiakirjat. Äh, sieltä löytyy johdanta, esittelijän lähtökohta, olettama ja taustaa. Sitten myöskin äh, käsitellään parlamentin kantaa tähän mennessä. Sitten kolmannessa työasiakirjassa käsitellään poliittisia kysymyksiä. Ja neljännessä työasiakirjassa yritimme löytää mahdollisen vaihtoehdon virheriskille – ja tässä katsomme vanhempaa parlamentin päätöstä vuodelta 2003, mutta palaan siihen myöhemmin. Ensinnäkin mm, on vuonna 2004 tilintarkastustuomioistuin ottanut käyttöön tämän konseptin, ja tässä ei niinkään ole kyse hyväksyttävistä virheistä tai hyväksyttävästä petoksesta, vaan on kyse ennemminkin tällaista melkein filosofisesta konseptista, hyväksyttävä virheriski. Sille ei itse asiassa ole mitään tarkkaa määritelmää ja meille on tärkeää, että tällainen riski, tällainen kynnysarvo otetaan vasta sitten käyttöön ja siksi sanonkin, että tässä täytyy koko asia kyseenalaistaa, kun on todisteita siitä, että on otettu käyttöön kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla virheitä voidaan välttää. Tämä on juuri se ongelmakohta. Se on nimittäin se, että vasta viime viikolla julkaistu tilintarkastustuomioistuimen kertomus aivan itsestään selvästi osoittaa useassa kohdin, että jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmät eivät todellakaan toimi luvussa 4.23 tilintarkastustuomioistuin sanoi, että 30 prosenttia määrärahoista ovat sellaisia, niitä ei olisi saanut maksaa johtuen äh, äh, virheellisistä valvontajärjestelmistä. Me kaikki tiedämme, että nämä valvontajärjestelmät maksavat. Ne ovat monimutkaisia, mutta silti on vaadittava, että kun on kyse koulutuksesta, jatkokoulutuksesta, niin nämä valvontajärjestelmät mm, mukautetaan eurooppalaisiin standardeihin, koska suurimman osa virheistä tapahtuu jäsenvaltioissa ja sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on oletettavasti erityisen paljon virheitä, niin on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Niillä on myös hyviä uutisia tähän mennessä. kun olemme arvioineet tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, olemme olleet iloisia siitä, että kohesion alalla virheaste on laskenut 11 kolmeen prosenttiin. Olemme tilintarkastustuomioistuimelta saaneet tietää, että tämä johtui onnekkaista olosuhteista Tämä johtui siitä, että sellaiset jäsenvaltiot, jotka erittäin paljon äh, käyttävät määrärahoja, jotka eivät äh, ole niin tarkkoja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien suhteen, äh, annan myöhemmin esimerkkejä, eivät nyt mukana, olleet mukana tässä arvioinnissa. Mutta hyvä uutinen on se, ja tässä ei ole kyse onnesta, Rova Kaljulaid. Hyvä uutinen se, että komission jäsen Haan ja muut ovat ähm, keskeyttäneet määrärahojen jakoa vuonna 2009 ja niin poispäin. Näitä määrärahoja ei ole jaettu ja siksi ei ole voitu tehdä pistokokeita esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa. Tämä on hyvä uutinen. Tämä tarkoittaa, että komission valvontajärjestelmät, sisäiset valvontajärjestelmät toimivat ja mm, maksut keskeytetään tietyissä tapauksissa. Mutta mm, on myös sanottava se, että tämä on myönteinen esimerkki, mutta meillä on kuitenkin myös hyvin paljon kielteisiä esimerkkejä, kielteisiä äh, asioita, joita ei ole korjattu. Ja siksi olemme sitä mieltä, että niin kauan kuin hallinnointi- ja valvontajärjestelmät jäsenvaltioissa ovat vain osittain toimivia, ja näinhän tilintarkastustuomioistuin on meille sanonut, äh, on paljon mahdollisuuksia saada aikaan parannusta ilman, että nostetaan hyväksyttävää virheriskiä, sillä tämä on meidän epäilyksemme. Epäilemme nimittäin, että komissiosta on liian hankalaa tehdä näitä parannuksia, ja olen nyt hiukan provokatiivinen ja naivi, kun sanon, että komissio ehkä haluaa nostamalla hyväksyttävää virheriskiä parantaa tätä yleisarviota. Me parlamentissa olemme puhuneet tästä useasti ja haluaisimme, että toimittaisiin juuri toisinpäin. Nimittäin, että ensin poistetaan ongelmat ja virheet ja sen jälkeen ehkä puhutaan tästä virheriskeistä. Mitä ongelmia meillä sitten on? No esimerkiksi se, että valtiovarainministerit eivät vieläkään suostu allekirjoittamaan kansallisia hallinnointia koskevia julkilausumia. Ja me todella Pyydämme, että komissio nyt pakottaa äh, jäsenvaltiot seuraamaan Ruotsin ja Alankomaiden esimerkkiä. Myöskin komissio äh, kieltäytyy allekirjoittamasta synteesiraporttia. Äh, komission jäsen Shemeta kyllä tietää tämän ja myöskin yksittäiset toimintaohjelmat, niin niitäkään komission jäsenet eivät ole allekirjoittaneet. Lisäksi mielestäni olisi aika, että komission jäsen äm, ottaisi käyttöön automatiikkaa, kun on kyse jatkuvista virheistä. Äh, esimerkiksi Kreikka, äh, äh, se, että ei ole otettu käyttöön tällaista rekisterijärjestelmää, käytettiin kymmenen vuotta, kymmenen vuotta ennen kuin komissio keskeytti määrärahojen antamisen. Näin ei voida toimia. Se, mitä me tarvitsemme, on eräänlainen automaattinen järjestelmä, joka ei mahdollista sitä, että jäsenvaltiot puuttuvat poliittiseen päätöksentekoon määrärahojen jaon keskeyttämisestä. Oli nyt sitten kyse keskeyttämisestä to interrupt tai väliaikaista keskeyttämisestä to suspend, niin sillä ei ole väliä. Jos teidän mielestänne on parempi keskeyttää kokonaan, niin tehkää niin, mutta tällainen automaattinen järjestelmä pitäisi olla olemassa. Se, mistä myös puhuimme, olivat toimenpiteet, joiden avulla voidaan paremmin arvioida työnne tehokkuutta, niin kutsuttu arviointiraportti, joka muutenkin tulee olemaan tärkeä vuodesta 2011 eteenpäin Lissabonin sopimuksen takia. Ja se antaa mahdollisuuden teillekin arvioida paremmin omaa työtänne, mitata sitä verrattuna niihin poliittisiin tavoitteisiin, joita yhdessä täällä asetamme. Ja lisäksi haluaisin myös sanoa, että kun on kyse maksujen palautuksesta jäsenval- ja jäsenvaltioiden maksujen palautuksesta, niin meidän täytyisi hiukan tarkemmin katsoa tilannetta. Mm, ja nyt haluaisin viitata tähän raporttiin. Tämä on ensimmäistä kertaa nyt julkaistu ja ensimmäistä kertaa meillä on mahdollisuus katsoa, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet tai eivät ole tehneet ja kun katsotaan tässä näitä vuosittaisia tilinpäätöksiä, niin voidaan sanoa, että esimerkiksi Espanja ajanjaksona 2000-2006 kohesion alalla, eli kun on kyse rahastoista, jotka liittyvät sosiaali- ja aluekysymyksiin, Äh, niin korjauksia on tapahtunut 2,5 miljardin euron arvosta. Tämä siis tarkoittaa määrärahoja, joita on annettu Espanjalle syyttä. No sitten kun katsotaan näitä implemented corrections, täytäntöönpantoja korjauksia, mitä on tullut siis takaisin, niin Espanjasta on tullut takaisin 57 miljoonaa euroa. Eli näistä äh, 2,5 miljardista, jotka on maksettu väärin perustein, niin niistä vain 57 miljoonaa on palautettu. Tämä on todella suuri ero. Ja olen kiitollinen komissiolle siitä, että se on ryhtynyt nyt nimeämään näitä jäsenvaltioita. Tätä ei ole tähän mennessä tehty. Ja tämä on nyt ensimmäinen askel oikealla tiellä, että todellakin sanotaan näin ei voi jatkua. Tästä syntyy myös parlamentin erilainen tapa tarkastella tilannetta, koska jos nämä luvut ovat näin räikeän äh, huonot, niin äh, tilanne on näin huono, niin silloin voisin myös mainita esimerkiksi Kreikan tai Italian. Ähm, siellä oli 24 hanketta, jotka olivat ongelmaisia äh, komissio. Niin kyllä Saksa myös niin 21 projekti ei ollut sopi Olen pahoillani, hyvä kollega. Espanja on niin suuri ongelma, että minun on pakko se mainita. Tässä on kyse veronmaksajien rahoista, meidän ja teidän veronmaksajien rahoista, eikä minä nyt halua tässä yrittää olla diplomaattinen. Voi, annan mielelläni teille tämän raportin, voitte lukea sen. Se on tässä minun pöydällinen komissiolle kiitollinen siitä. Meidän täytyy nyt ryhtyä käsittelemään näitä lukuja. Mainitsen myös Saksan, koska Saksa ei aluepolitiikan saralla ole pystynyt saamaan aikaan valvontajärjestelmää. Miksi? Koska se on koska se on federalistinen valtio samoin kuin Espanja. En tässä nyt jätä yhtään valtiota ulkopuolelle, mutta minun on erityisesti mainittava valtio, mm, joka todella nousee näin räikeästi esiin. No sitten tämä meidän vaihtoehtomme, joka esittelen työasiakirjassa neljä, se liittyy vuoden 2003 vastuuvapauskertomukseen parlamentilta. Ja me haluaisimme todellakin, että luotaisiin lista, joka, jossa olisivat jäsenvaltiot ja eri toimintalohkot. Ja komissio selkeästi antaisi arvionsa virhe mm, määristä ja samoin katsottaisiin myös valvontajärjestelmien laatu. Se on nimittäin erilainen eri jäsenvaltioissa ja voimme myös julkaista selkeän yleiskatsauksen. Tämä vuosikertomus on ensimmäinen askel siihen. Tilintarkastustuomioistuimen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että perustuen tähän matriisiin, jota tässä ehdotetaan, niin äh, se pystyy paljon tarkemmin äh, arvioimaan annettujen tietojen luotettavuuden, mikä ei niin hyvin onnistu pistokokein. Ja lisäksi tilintarkastustuomioistuin pystyy paljon paremmin seuraamaan virheitä ja myöskin palautuksia, koska tähän mennessä palautukset toteutuvat vain 10 prosenttisesti. Siis ainoastaan 10 prosenttia palautuksista annetaan, hyvä komission jäsen Shemeta, palautetaan taka, määrästä palautetaan takaisin, kun on kyse virheistä. Ja olen erittäin iloinen, että tänään tuomioistuimen jäsen Kaljulait on myös täällä. Hän on asiantuntija tällä saralla. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie a lei, diamo subito. Kiitoksia ja annan heti puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle rouva Kaljulaita. Thank you. Honorable Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, komission jäsenet. Haluaisin nyt tehdä muutaman huomion liittyen tähän määritelmään, arviointeihin ja tämän siirrettävän virhetason määritelmään. Ensinnäkin määritelmä, kuten esittelijä jo totesi, vuoden 2004 kertomuksessa, kun puhuttiin tästä ensimmäisen kerran siirrettävästä virhetasosta, meidän pitää saada aikaan tasapaino valvontakustannusten ja siitä koituvien etujen välille, mitä tulee näiden virhe, virheiden hallinnointiin. Realistisesti, kun ajatellaan näitä odotuksia, Varmuutajärjestelmä ei voi saavuttaa nolla tasoa virhe, virheessä, ei vain siksi, että se on äärimmäisen kallista, mutta siksi, että ei ole todennäköistä, että näin voi olla. Tämä johtaa meidät siihen, että joku, jonkinlainen riski virheriski aina säilyy, kun toimitaan. Mitä sitten tarkoituksiin? Tilintarkastustuomioistuin on korostanut lausunnossaan 2010, että jotta saadaan todellinen kuva kustannuksista ja hyödystä menopohjelmissa voisi antaa tietoa lainsäädäntäjälle, kun tutkitaan asen hallintojärjestelmiä EUn menoohjelmissa. Toisin sanoen, komission pitäisi tarkastella heikkouksia tämänhetkisessä järjestelmässä ja analysoida kustannuksia ja hyötyjä maahanmuutoksesta. Where the analysis conclude... Kun tullaan siihen tulokseen, että on hankalaa saada kaikkia sääntöjä noudatettu, noudatettu, silloin vaihtoehtoja tarvitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yksinkertaistaan ohjelmia, sääntöjä, tiukempia valvontoja tai sitten sallitaan enemmän riskejä tai lopetetaan toiminta kokonaan. Tämän lisäksi, niin kuin tuomioistuin jo korosti, alustassa paperissa, jonka se lähetti Euroopan parlamentille maaliskuussa 2009. Mikä tahansa vertailu arvioidun hyödyn ja valvontan kustannusten välillä pitää perustua luottamukseen siitä, että valvontaa noudatetaan tehokkaasti. Ja näin ei tällä hetkellä ole. Tilintarkastustuomioissa 2009 vuosikertomuksessaan, jonka Caldera, presidentti Caldera viime viikolla täällä esitteli, korostaa sitä, että täytyy parantaa hallintojärjestelmiä. Ne ovat vasta puolittain tehokkaita. Sitten arviointeja jotta voidaan tehdä kunnollinen päätös siitä, mikä on siedettävää virheriskin, riskivirheenä, niin pitää laskea, mitä, mitä kontrolli kusta, maksaa kaikilla tasoilla, mukaan lukien jäsenvaltiot ja komissio. Pitäisi tietää myös tarkoitusperä, suhteet kustannusten ja virheiden määrän välillä, joita löytyy eri valvontakustannuksista. Empiiristä voimme todeta, että jos on enemmän kontrollia, tämä tarkoittaa vähemmän virheitä, mutta on vaikea arvioida, minkälainen kuva tästä syntyisi täsmällisesti. Tänä vuonna komissio on tehnyt ehdotuksen siedettävästä virheriskistä muutetussa parantoasetuksessaan. Tämä tarkoittaisi, siis, tämä velvoittaisi lainsäädäntäjän pää, päättämään, mikä on hyväksytty virhetaso aggregaattibudjetissa. Miten lainsäädäntäjä näin voisi tehdä? Todennäköisesti, jos se tarkastelisi e- entisiä virhetasoja, muuttaa tilintarkastustulokset vuodelta 2009 olisivat antaneet meille ehkä sellaisen viestin, jonka tässä vaiheessa tarvitsemmekin. Nimittäin komissio, kun se täytäntöön panee sääntöjä, ja käyttää myös välineet liittyvät korjaavaan toimintaan, voi käyttää saada samanlaisia tuloksia, joita ehkä syntyy tehokkuudesta. Viime vuonna voin kuvitella, että keskustelu on koskenut sitä, että on siedettävä riskimarginaalis 5-7 prosentin tasolla, mikä on tämän vuoden tilanne sitten soveltamisesta. Suhteessa siihen, mikä on mahdollinen tarkoitus tässä siirrettävässä riskissä, tuomioistuin on todennut, kun se ehdotti varanhoitoasetuksen muutosta, että komissio ilmeisesti käyttää siedettävää virheriskiä pohjana sille, milloin voidaan hyväksyä jälkikäteen kulut ja maksut. Ehdotus ei tarkoita sitä, että komissio tutkii muita tekijöitä, jotka liittyvät tähän käsitteeseen. Tuomioistuin lausunnossaan 1 kymmenen selkeästi suosittelee sitä, että sovellettaisiin erilaisia periaatteita silloin, kun käydään läpi menoohjelmia ja pitäisi pohtia, tuleeko jotain Euroopasta lisäarvoa, jos tavoitteet ovat selkeitä ja suunnitelmat ovat realistisia ja mahdollisimman yksinkertaisia. Ja lopuksi onko selkeästi määritelty tilivelvollisuus kun näitä periaatteita pohditaan yhdessä, jäljellä riski markkinoiden välillä voisi antaa laadukasta tietoa lainsäädäntöviranomaisille silloin, kun tarkistetaan olemassa olevia tai päätetään uusista meno-ohjelmista. Tämä koskee myös alakohtaisen politiikkaan, kun keskustellaan seuraavista rahoitusnäkymistä. Ja tällä tavalla tarkasta otettaisiin huomioon siedettävä riskitaso ennakoivat silloin, kun komissio juuri laatii lainsäädäntöä ja pohtii sen vaikutuksia ja analysoi niiden vaikutuksia. Ja lopuksi säännöistä ja vastuista. Tientaustuomioon toteaa lausunnossaan varainhoitoasetuksen uudistamisesta, että siedettävä virhetaso kuuluu ennen kaikkea parlamentille ja neuvostolle, siis ne päättävät tästä. Ja on sitä mieltä, että jos lainsäädäntö, lainsäädäntöviranomainen, jos nyt ollenkaan, määrittelee kynnyksen hyväksyttävällä virhetasolla olisi parempi tehdä näin johdetussa oikeudessa suuntaviiven muodossa eikä niinkään lainsäädännön kautta. Toisaalta kun määritellään materiaalisuus tai olennaisuus, se kuuluu ulkoisille viranomaisille, äh, se kuuluu heille. Tuomioistuin joutuu määrittelemään tämän kynnyksen kansainvälisten standardien mukaisesti tilinpidosta. Nämä standardit vaativat sitä, että ulkoinen tilintarkastustuomio käyttää ammattitaitoa hyväksi, kun määritellään virheiden olennaisuus suunnitteluvaiheessa, e, eikä ota vain kokonaisvirhettä, vaan virheiden luonteen silloin, kun päätetään, pitäisikö muuttaa tentakustuslausuntoa. Kiitoksia. Grazie. Diamo la parola adesso al commissario Semeta. Kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron komission jäsenen Semetalle. Thank you, Mr. Chairman. Honorable... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kutsusta ja mahdollisuudesta tulla esittelemään komission kannan siirrettävästä virheriskistä, mikä on tilanne tänään ja miten edetään. Kuten tiedätte, siirrettävän virheriskin käsite otettiin käyttöön tilintarkastustuomioistuimessa 2004, kun puhuttiin yhtenäisestä tilinpitomallista. Lausunnossa tilintarkastustuomioistuin totesi, että eri budjettialoilla on erilaisia riskiprofiileja liittyen niiden hallintomalliin toimintojen laatuun ja myöskin toimintaan edunsaajien kanssa. Sen jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat toistuvasti todenneet, että ne ovat kiinnostuneita tutkimaan edelleen tätä käsitettä komission ehdotusten pohjalta. Teidän pyynnöstänne ensimmäiset ehdotukset, jotka liittyvät tutkimukseen, energiaan ja liikennepolitiikkaan, esiteltiin tämän vuoden toukokuussa. Ja myöskin TRE-käsite varanhoitoasetuksessa. Tämän vuoden alussa tilintarkastustuomioistuin totesi, että on harjoitettava tehokasta valvontaa lausunnossaan 1-2010. Ja mikä nyt on tilanne tällä hetkellä? Kun puhutaan siirrettävästä virheriskistä, pitäisi miettiä, missä asioissa olemme samalla kannalla. Eli meidän pitää nyt palata perusasioihin ennen kuin arvioidaan tämän lähestymistavan merittäjä. Mielestäni tätä pitäisi katsoa uutena välineenä, joka liittyy ohjelmien erilaisiin riskiympäristöihin ja valvonnan kustannukset on pidettävä suhteellisina ja meidän kuitenkin pitää olla suhteellisen varmoja siitä, että niiden virheiden määrä, joita ei havaita, jää hyväksyttävälle tasolle. Tämä selkeästi heijastelee hyvän varainhoidon periaatetta, varainhoitoasetuksen artiklassa 27 ja erityisesti pitää muistaa tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset. Eli käytännössä mitä tämä merkitsee? Riskit ovat merkittävä kysymys kaikissa hankkeissa ja se on asia, johon komissio suhtautuu vakavasti. Me suoritamme noin 1,8 miljoonaa maksua vuosittain eri politiikan aloilla ympäri maailmaa – ja jotkut näistä suoritetaan suoraan edunsaajille esimerkiksi tutkimuksen alalla. Kuitenkin valtaosa varoista maksetaan täytäntöönpanokumppaneille, erityisesti jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka suorittavat maksut edelleen lopullisille edunsaajille. Virheriski näissä maksuissa on hyvin erilainen eri politiikan aloilla liittyen lainsäädännön monimutkaisuuteen, hallintomuotoon ja muihin tekijöihin, eli joillain aloilla riski, virheriski on suurempi kuin toisilla. Erityisesti hankkeet, joissa on yhteistä hallintoa ja joissa maksuja suoritetaan ilmoituksia vastaan, ovat riskialtiimpia ja tilanne on vielä pahempi, kun ajatellaan tukeen oikeutettavien sääntöjen täytäntöpanoa. Me olemme yrittäneet pyrkimään tehostamaan valvontaa ja vuoden 2009 tarkastuslausumassa virhetaso koko budjetin osalta oli 2 ja 5 prosentin välillä, ja ainoastaan kohesiopolitiikassa vuonna 2009 virhetaso oli yli 5 prosenttia, ja se on huomattava parannus verrattuna vuoteen 2008. Tulos on saatu siten, että valvonta on tehostettu ja joillain aloilla sääntöjä on yksinkertaistettu. Ja erityisesti on ponnisteltu, jotta voitaisiin tehokkaammin valvoa jäsenvaltioita kohesiopolitiikan alalla ja vuosi 2007-2013 tehokkaammat valvontatoimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa. Myöskin kun ongelmia ja puutteita havaitaan, maksut keskeytetään. Esimerkiksi kohesiopolitiikan alalla 40 hanketta tällä hetkellä ovat tilanteessa, jossa maksut on keskeytetty ja niiden kokonaissumma on noin 1,75 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 komissio hyväksyi 15 päätöstä maksujen lakkauttamiseksi ja vuonna 2010 tämä lukema on jo lähes kaksinkertainen. Nämä ovat aina vaikeita päätöksiä ja meihin kohdistuva paine on joskus hyvin korkea, mutta komissio täyttää tehtävänsä ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että meidän ponnistelumme ovat johtaneet siihen, että kohesiopolitiikan virheet ovat huomattavasti laskeneet. Sitten konkreettinen esimerkki siitä silloin, kun havaitaan, havaitaan puutteita. Vuonna 2007 komissio havaitsi säännönvastaisuuksia FARE-varojen hoidossa kahdessa bulgarialaisessa täytäntöpanovirastossa ja korjaussuunnitelmat sovittiin bulgarialaisten kanssa ja puututtiin valvonnan heikkouksiin. Komissio keskeytti maksut ja odotti, että kansalliset viranomaiset oikaisevat tilanteen. Kuitenkaan Bulgarian viranomaiset eivät ole edenneet hyväksyvällä tavalla, ja komissio poisti näille kahdelle virastolle myönnetyt täytäntöönpano-oikeudet. Ja tämä johti huomattaviin rahoituksen menetyksiin Bulgarialle, ja tämä päätös keskeyttää maksut lähetti selkeän viestin jäsenvaltioihin, ehdokasmaihin ja mahdollisiin jäsen ehdokasmaihin liittyen moitteettoman varainhoidon tärkeyteen. Me myöskin raportoimme vuosittain vuosikertomuksissa valvonnan tuloksista ja siitä, miten puututaan heikkouksiin. Ja kyseessä on myöskin jäsenvaltiokohtainen kertomus. Kuten viime viikolla totesin, olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että vuoden 2009 hyvät tulokset eivät tarkoita, etteivätkö virheet voisi jälleen nousta tulevaisuudessa, mikäli toimiin ei ryhdytä kaikilla tahoilla, mukaan lukien jäsenvaltioiden viranomaisten tasolla. Monilla aloilla on myöskin lisätty valvontaa, jotta voitaisiin havaita enemmän virheitä. Esimerkiksi maaseudun kehityksessä – jäsenvaltiot tekivät 300 000 pistokoetta 2008, ja se oli noin 8 prosenttia kaikista edunsaajista. Näiden valvo, tämä valvonta maksoi 985 miljoonaa euroa, eli 7,27 prosenttia EAFRD-menoista. Mutta kun ajatellaan näitä virheitä, me emme vain voi lisätä valvontaa. Se on kallista ja se on myöskin taakka edunsaajille. tutkimukseen, energian osalta analyysi osoittaa, että kun ajatellaan tätä kolmen prosentin virhetasoa, jonka pitäisi laskea kahteen prosenttiin, se maksaisi 90-150 miljoonaan pistokokeiden osalta. Tämä ei ole kustannustehokas lähestymistapa, eikä tämä riittävästi heijastele moitteettoman varainhoidon periaatetta. Tänään meidän täytyy yhdessä miettiä, onko realistista miettiä lisäyksinkertaistamista ja miettiä hankkeiden tuloksia ilman, että sovitaan valvontastrategiasta, joka olisi kustannustehokas, riskiin pohjautuva ja joka antaisi riittävät takeet siitä, että mahdollisia riskejä hillitään riittävällä tavalla. Kuten komissio on usein todennut, kyse ei ole siitä, että korvattaisiin ulkoisia valvojia, joita käytetään riippumattomalla tavalla. Siedettävän virheriskin lähestymistapa liittyy valvontaan, joka pohjautuu tietoon kustannuksista, eduista ja riskiympäristöstä eri hankkeissa, joita erikseen tarkastellaan. Uusi valvontastrategia ei koske ainoastaan komission suoraa hallinnointia. Muissa hallintomalleissa, erityisesti jaetun johdon malleissa, myöskin muut rahoitustoimijat joutuisivat täytäntöönpanemaan valvontaa sillä tavalla, että ne voivat riittävästi taata sen, että riskejä hallinnoidaan kustannustehokkaasti. Tämä liittyy siihen ehdotukseen, joka tehtiin liittyen varanhoitoasetuksen uudistamiseen rakennusrahastojen osalta, ja sieltä pitää joka vuosi saada tarkastuslausunto, joka tarkastetaan riippumattomalla taholla. Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että siirrettävän virheriskin osalta tarkastusten intensiivisyys ja tyyppi voidaan liittää kustannuksiin ja etuihin ja eri budjettialueisiin, joihin liittyvät sisäänrakennetut riskit ja valvonnan kustannukset. Ja näin voidaan siirtyä kustannustehokkaampaan valvontaan, eikä vain pyritä kahden prosentin pyhään graaliin kaikilla aloilla. Myöskin täytyy muistaa, että valvonnan kustannukset ja virheriskin taso eri hankkeissa ei ollut osa keskustelua tällä lainsäädäntökaudella. Myöskin tarkastuslausumat ovat vuosittaisia, mutta monet näistä hankkeista ovat monivuotisia. Eli monia virheitä havaitaan vasta näiden hankkeiden päättyessä. Ja tätä jäljelle jäävää tasoa voidaan alentaa – Ja tästä syystä siirretään virheriskin lähestymistapa. Täytyy ymmärtää suuntaviivana, joka liittyy havaitsematta jääviin riskeihin kunkin vuoden aikana. Myöhemmin tehdyt tarkastukset voivat korjata virheitä, joita välttämättä ei ole havaittu budjettivuoden aikana, jolloin tilintarkastustuomioistuin suoritti tarkastuksen. Tätä järjestelmää pitäisi käyttää vuositasolla, mutta tavoitteena on, että jäljelle jäävä virhetaso hankkeen loppuvaiheessa on alhaisempi. Miten tähän voidaan yhdistää yksinkertaistaminen? Yksi virhesyy on se, että tukeen oikeuttavat säännöt ovat monimutkaisia, mukaan lukien julkiset hankkeet rakennerahastoissa ja todellisten kulujen maksaminen edunsaajille – Näiden sääntöjen yksinkertaistaminen voisi vaikuttaa myönteisellä tavalla virhetasoon. Komissio myöskin katsoo, että näiden sääntöjen yksinkertaistaminen on tärkeä tekijä, jolla voidaan vähentää virheriskiä tulevaisuudessa tietyillä politiikan aloilla. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa, että säännöt ovat myöskin tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että poliittisiin tavoitteisiin päästään. On selvää, että kaikki sidosryhmät kannattavat periaatteessa yksinkertaistamista. Ja ITRE-valiokunnan raportissa, joka liittyy näiden sääntöjen yksinkertaistamiseen, siinä todettiin, että meidän pitää suvaita sietää riskejä paremmin kaikilla hanketasoilla, mutta kuitenkin muistaa vastuullisuus. Meidän on varmistettava, että kun komissio tekee konkreettisia ehdotuksia, me ymmärrämme, millaisia poliittisia tavoitteita on, millaisia riskejä hankkeeseen liittyy ja mikä on kustannustehokkain tapa vähentää riskitasoa, joka johtuu liian monimutkaisista säännöistä. Jotta voidaan luoda pohja keskustelulle, komissio hyväksyy tämän vuoden joulukuussa tiedonannon jonka pohjalta käydään sitten keskusteluja lainsäädäntöelinten kanssa. Meidän täytyy löytää tasapaino tämänhetkisten sääntöjen ja valvonnan kustannusten välille. Mielestäni meidän täytyy ymmärtää kustannustehokkuus ja riskiin pohjautuva valvontastrategia, ja se olisi selkeä ja vankka pohja kun komissio arvioi riskien hallintaa eri tasoilla. Mikä on seuraava askel? Komissio on puhunut kannoistaan ja te olette rohkaiseet meitä tässä matkan varrella ja nyt olemme tehneet asiasta ehdotuksia. EUn imagon puolesta meidän täytyy nyt päättää, miten otetaan huomioon riskit tällä hetkellä, jotka vaikuttavat vaikuttavat vastuuvapauteen vuoteen 2018 asti. Komissio edelleen parantaa valvonnan tehokkuutta silloin, kun se on mahdollista, ja painostaa jäsenvaltioitakin toimimaan samalla tavalla. Ja me ryhdymme toimiin silloin, kun heikkouksia havaitaan, erityisesti keskeyttämällä maksuja ja perimällä niitä takaisin. Me raportoimme säännöllisesti kustannustehokkuudesta valvonnan osalta, hankkeiden osalta – ja komissio jatkaa vuoropuhelua lainsäädäntöelinten kanssa, jotta löydämme ratkaisun siihen, että joillain aloilla kahden prosentin saavuttaminen on ehkäisevää eikä sovi yhteen moitteettoman varanhoidon periaatteen kanssa. Me emme nyt halua pelkästään myönteistä tarkastuslausumaa. Me olemme jo osoittaneet, että olemme sitoutuneita valvonnan parantamiseen, mutta me tarvitsemme objektisia suuntavivoja, joilla me voidaan mitata. Me haluamme jatkaa kanssanne tätä vuoropuhelua ja löytää ratkaisuja vuoden 2013 jälkeiselle ajalle, ja sehän vaikuttaa myöskin tarkastuslausumaan. Me luotamme teidän tukeenne, kun otamme käyttöön vahvistettuja sääntöjä epäsuorassa hallinnossa, kun uudistamme varainhoitoasetusta ja meidän pitää saada aikaan huomattava yksinkertaistamista vuoden 2013 jälkeen, joka vaikuttaa huomattavasti virheriskitasoon. Kiitoksia. Grazie. Komissario Simit. Kiitoksia, hyvä komissario Simit. Aloitamme nyt keskustelun kollegojen kanssa. Kollega Itälä. Kiitos puheenjohtaja. Allekirjoitan kaiken sen, mitä tässä raportoija kollega Hatsi Markkakis toi esiin, olen samaa mieltä. Tää, tässä herää monia kysymyksiä, joihin olisi pakko saada, saada vastaus ennen kuin nämä epäilyt tästä voi häipyä. Ensinnäkin se, että onko tällä lisäarvoa. Pystymme kertoa äänestäjille ja ennen kaikkea veromaksajille, että tällä on lisäarvoa. Pystytäänkö me esimerkiksi löytämään semmoinen tuota, linkki siedettävän virheriskin välillä siihen, että edunsaajien tasolla byrokratia taakka vähenee? Tai voimmeko me vastata kysymykseen, että mikä on seuraus, jos siedettävä virheriskin alataso ylittyy? Mitä sitten tapahtuu? Ja tietysti tärkeintä on se, että me voimme sitten antaa tietyn viestin, mikä se viesti on. Se viesti ei todellakaan saa olla se, minkä raportoija otti esiin, että tässä yritetään parantaa yleisarviota sillä, että nostetaan virheriski. Kuitenkin äänestäjät ja veronmaksajat näkevät, että virhetaso pitää olla nolla. Me tiedetään, että se ei voi olla nolla. Mutta me, meidän pitää sitten pystyä selittämään, että me tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta näitä virheitä ei tule. Ja tämä virheriski ei voi olla mikään selitys sille, että niitä virheitä tapahtuu, koska me tiedetään, että pienetkin virheet saa mediassa valtava, valtavasti tilaa ja, ja silloin koko EU-uskottavuus on aina koetuksella joka kerta. Ja se, mitä Hatsi Markkaakis puhut näistä jäsenvaltioista ja kohesiopolitiikan osalta tarkastelusta, niin kyllä meidän täytyy vain uskaltaa ottaa näitä esimerkkejä. Valitettavasti joskus se osuu kenen kohdallekin, mutta ilman sitä me ei voida oikeasti parantaa tätä tasoa, jolle me uskalletaan ottaa näitä asioita riittävän avoimesti esille. Näet, tässä on paljon näitä kysymyksiä, jotka pitää ratkaista ennen kuin voidaan mennä eteenpäin. Grazie, onorevole Ajala. Kiitoksia, edustaja Ajala. Si, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän herra Altsimarkkaakesta. Niin kuin aina, hän otti esille Espanjan esimerkin, tässä puhui myös prosenttiyksiköstä. kolmesta prosentista on muita maita, joissa on samantyyppisiä prosenttiosuuksia kohesiopolitiikassa pelkästään. Näitä pitäisi korjata ja luonnollisesti Espanjan hallitus jo viime vuonna teki työtä yhdessä komission ja parlamentinkin kanssa, jotta parantaisi valvonta, ennakkovalvontajärjestelmiä, jotka, joihin liittyy jotakin ongelmia. Mutta tänä vuonna varmastikin tämä jo toimii. Ja nyt pyytäisin, että ei käyttäisi kirjallisesti näistä käsitteistä, vaan puhuttaisiin prosenttiosuuksista äh, federaalisessa järjestelmässä, jos puhutaan rakennerahastoista ja kohdisrahastoista, niin 1500 miljoonaa on 3 prosenttia, niin kuin Saksassa aikaisempana kautena. Virhetaso on tietysti suurempi ja silloin riski, prosenttimäärä myös on suurempi. Meidän pitäisi aina ottaa tämän tyyppisiä tekijöitä, joita sitten vertaillaan. Mutta niin kuin muutkin, haluaisin, että riski olisi mahdollisimman vähän. Näistä työasiakirjoista, joita esittelijä on antanut, niin ymmärrän, että voisi, tämä voisi toimia välineenä, jolla lisätään avoimuutta kansalaisten suuntaan ja vältettäisiin virheitä ja tietenkään ei nolla pisteeseen päästä virheissä. Se olisi ihan täynnä maailma. Silloin ei puhuta realistista, tätä vaaditaan tilinpitojärjestelmissä. Jos jotakin ongelmia syntyy, on erittäin vaikeaa poliittisesti ajatellen voida selittää, miten tämä järjestelmä oikein toimii. Minusta on erittäin tärkeää tämä keskustelu tämän takia, jota käymme ja kiitän tietysti tilintarkastustuomioistuinta, joka on pyrkinyt esittelemään meille riskejä ja myös mahdollisuuksia, jotka liittyvät tähän käsitteeseen. Ymmärrän tässä pyritään yksinkertaistamaan järjestelmiä ja näin vähentämään myös riskejä, mutta saada, pyritään saamaan myös suurempaa avoimuutta kansalaisten suuntaan, jotta he ymmärtäisivät, niin kuin kaikki varmasti ymmärtävät, että virheriski ei enää ole sama kaikilla alueilla, jos puhutaan vaikka Kosovosta tai jostakin muusta alueesta. ei, ole, ei voida samalla tavalla valvoa ja identifioida näitä riskejä kuin suorien maksujen kohdalla joskus sama koskee liittovaltioihin, kun ne eivät haluta nyt valvontaa, järjestelmät hoitavat valvontaa, vaan tämä kun valtiovarainministeri ilmoittaa, kun poliittinen järjestelmä aiheuttaa sen, että on erittäin vaikea päätyä tällaisen toimintaan. Sitten puhutaan Hollannista Ruotsista, jota ei tietenkään myöskään voida verrata Saksaan tai Espanjaan. Ja haluaisin, että tässä keskustelussa voisimme edetä myös formuloiden kohdalla, jotta tämä valvonta koskisi kaikkia poliittisen toiminnan alueita, menoalueita, mutta että olisi myös mahdollisuus tehdä ehdotuksia järjestelmistä, jotka olisivat hyödyllisiä niissäkin järjestelmissä, joissa esimerkiksi Hollannin ja Ruotsin mm, järjestelmässä haluaisin esittää kysymyksen komissiolle ja teidän Kohdassa yhdeksän esittelijämme osa kolme puhuu siitä, että kansalliset hallitukset eivät he eivät voi selittää, miten rahastot toimivat EU-ssa. Jos Lissabonin sopimuksen jälkeen tällainen on nyt hiukan virheellistä, mistä meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä ottamaan esille ainakin, että tässä keskustelussa voisimme ottaa jäsenvaltiot mukaan tähän keskusteluun. Sitten nekin voisivat tuntea olevansa mukana poliittisessa vastuullisessa päätöksenteossa, mitä tulee menoihin ja myös virheiden välttämisen ilman vastuu. Tämä on meidän monet tärkeä kysymys ja heitämme tässä palloa kentän toiselle puolelle taas toiselle puolelle, vaikka edes neuvosto voi varmistaa tai taata kaikkea ja siksi uskon, että Kun puhutaan vahvista yhteistyöstä parlamentin ja kanssa parlamenttien välillä, ja tilintarkastustuomioistuimen väillä ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen väillä, niin tässä keskustelussa, sehän on keskustelu, joka avaa monia mahdollisuuksia, jotta voidaan identifioida kaikkein parhaat järjestelmät, mitä tulee niiden kustannukseen, mutta myös niiden tehoon. Ja näin pyrittäisiin välttämään virheitä etukäteen, eikä aina jouduttaisi sitten korjaamaan jälkikäteen tai sitten hyväksyä, ettei koskaan päästä virheettömyyteen. Kiitoksia. Okay. Kiitoksia. Seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esiin muutamia ajatuksia tästä keskustelusta. Komissio teki aivan oikein, kun se katsoi yksittäisten ohjelmien riski ympäristöä, kun se tarkasteli tätä hyväksyttävää virheriskiä. Äh, edustaja Ajala Sendelkin tämän mainitsi. Tietenkin, kun on kyse kansainvälisestä äh, avusta, äh, esimerkiksi suorasta avusta kehitysmaille, niin tietenkin riskitaso on aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi tutkimusrahoitus. Näissä kehitysmaissa ei ole sellaista hallinnon tasoa, että voitaisiin odentaa, että mm, määrärahoja käytetään sillä tavoin kuin toivoisimme eurooppalaisen varainhoitoasetuksen mukaisesti toimittavan. Mutta tämä on poliittinen analyysi ja ensimmäisessä vaiheessa on vain voidaan katsoa, että mikä on tämä hyväksyttävä virheriski. Olisi hyvä ryhtyä keskusteluun, kolmikantakeskusteluun myöskin neuvoston kanssa, koska osittain teidän tulisi tietenkin äh, ehdottaa, miten virheastetta voitaisiin Euroopan budjetista vähentää ensinnäkin. Toiseksi äh, minä saksalaisena tietenkin olen myös itse kriittinen, kun näen, että kun tilintarkastustuomioistuin tekee pistokokeita, että yksikään Saksassa äh, tarkastetuista hallinto- ja valvontajärjestelmistä ei ole täysin toimiva, vaan ne saavat korkeintaan tuomion osittain toimiva. Ja silloin minä saksalaisena parlamentin jäsenenä olen kiinnostunut siitä, että ryhdytään keskustelemaan Saksan osavaltioiden kanssa siitä, miten he toimivat tulevaisuudessa tämän asian suhteen ja miten tulevaisuudessa voidaan laskea tätä virhetasoa. Ja haluaisin myöskin keskustella osavaltioiden kanssa mahdollisesti siitä, mikä niiden näkemys hyväksyttävästä virheriskistä on. Ja sitten voisimme ehkä päästä siihen tilanteeseen, että miten voisimme saada ne allekirjoittamaan mm, nämä raportit ja todellakin vastaamaan Euroopan veronmaksajien rahoista. Minun mielestäni komission lähestymistapa on vielä hiukan liian kapea-alainen. Toukokuussa äh, komissiosta tullut tiedonanto sen luin erittäin äh, suurella mielenkiinnolla ja oli ymmärrettävää, miten näiden valvonnasta aiheuttamien kustannusten äh, valvonnasta aiheutuvia kustannukset suhteutetaan mahdollisiin virhesummiin, mutta mihin tämä sitten meidät johtaa? Se ei mielestäni johda meitä tähän hyväksyttävään virheriskiin osittain senkin takia, koska te ette puhu hyväksyttävästä virheriskistä, vaan puhutte hyväksyttävästä virhetasosta. Näin voitaisiin ajatella. Ja meidän keskusteluissamme kysymys siitä, kuinka kustannustehokasta valvonta on verrattuna siihen, millaisista summista on kyse, on kyllä tärkeää, mutta se ei voi olla ainoa tekijä. Joskus on ihan järkevää hiukan liioitella kysymyksiä, että huomaa heikkoudet. Ja jos minä nyt ajattelisin, että tilintarkastajan palkkakustannukset tarkastuksessa ovat varmasti varsin suuret. Ja ajatellaanpa, että näiden tilintarkastajien palkkakustannuksia nostettaisiin 100 prosentilla, silloin, kust- silloin tarkastusten kustannus nousee valtavasti, mutta eihän tämä silloin voi tarkoittaa sitten sitä, että hyväksyttävä virheriski nousee. Emme myöskään voi päästä siihen tilanteeseen, jota kollega Itälä mainitsi, ei me voi päästä nolla virhetasolle. Mm, mutta jos puhutaan hyväksyttävästä virheriskistä, niin silloin ehkä kallein virhe on se, joka pitäisi yrittää ehkäistä, eikä useiten tehty virhe tai virhe, joka on järjestelmän sisäinen. Minun mielestäni hyväksyttävä virheriskin konsepti pitää kattaa paljon enemmän kuin pelkästään valvonnan kustannukset. Ja tilintarkastustuomioistuin myös sanoi, kuinka paljon virheitä julkisissa hankinnoissa tehdään. Ja kaikki, jotka julkisia hankintoja tai niissä ovat olleet mukana, niin kaikki tietävät, että niihin liittyy valtaisa määrä sääntöjä, joiden ainoana tavoitteena on manipuloinnin estäminen. Ja näin on aivan oikein. Mutta jos nyt esimerkiksi Nordrhein-Westfalenin julkisten hankintojen sääntöjen mukaisesti joku avaa tarjoajan kirjekuoren liian aikaisin, niin silloin hän on tehnyt virheen, mutta minun mielestäni se on ihan hyväksyttävä virhe. Näin voi käydä, ellei kyse sitten ole petoksesta, mutta näin on kovin harvoin. Joten kysymys siitä, millaisia toimenpidevirheitä voidaan ehkäistä yksinkertaistamisella, jotka voitaisiin merkitä toimenpidevirheinä, joilla kuitenkin on tosi todella vähän taloudellisia merkityksiä, niin nämä ovat kysymyksiä, joita pitäisi eritellä. Kiitoksia, kollega Českova. Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Minä olen uusi tulokas täällä parlamentissa. Minut valittiin viime vuonna. Ja sitä ennen olin paikallispolitiikko Prahassa vuosien ajan. Ja täytyy sanoa, että monet asioista, joilla nyt puhutaan täällä, ovat täysin uusia minulle. Ja haluaisin nyt ottaa esiin muutaman kohdan. Siedettävä virheriski on käsite, jota en haluaisi hyväksyä. Paikallispolitiikassa, jossa olin vuosikausia, en pystyisi kuvittelemaan, että voisin selittää tämän oppositiolle – mutta sanotaan nyt, että emme nyt ole paikallispolitiikassa, nyt olemme Euroopan parlamentissa. Ja yritän kyllä kovasti ymmärtää rahoitusvalvontaa tästä näkökulmasta. Mutta kun puhutaan siedettävän virheriskin kriteereistä tai virallisesta määritelmästä, täytyy sanoa, että olen kyllä aika skeptinen. Yhtäältä minulla ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että tilintarkistustuomioistuin käyttää tätä järjestelmää, mutta toisaalta en ole ihan varma, että kun sanotaan, että joissain politiikan aloissa, joissain hankkeissa siirretä virheriski on hyväksyttävä, riippumatta siitä, tuemmeko niitä, jotka rikkovat sääntöjä syystä tai toisesta. Mutta tästä kaikesta huolimatta Haluaisin kiittää esittelijää ja todellakin arvostan tätä keskustelua. Ja täytyy sanoa, että olen ollut hyvin kiinnostunut tästä asiasta siitä pitäen, kun olen ollut täällä. Ja tämä on aiheuttanut minulle aika monta yllätystä, mutta kuitenkin haluaisin kiittää teitä kaikkia. Ja vetoaisin nyt jäsenvaltioihin – se on asia, jota ehdottomasti voin tukea. Kiitos. Grazie. Kollega Schaldemus. Kiitoksia kollega Schaldemus. Tack för ordet, herr Forman. Också øh, tack för de många bidrag. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota, tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää heidän puheenvuorossa. Tämä on olennaisen tärkeä keskustelu, jota nyt täällä käymme, ja on erittäin vaikea tietää, mikä on oikea vastaus. Jotkut sanovat, kertovat, mitä jäsenvaltiot tekevät, ja jossakin maissa tämä, mitä tehdään, ei riitä, mutta puhutaan nyt suoraan. On sellaisia maita, joissa ongelmat ovat vakavampia kuin jossain muualla, mutta meidän täytyy kuitenkin sopia yhdessä tavoitteista. Ja tavoitteenahan nyt täytyy olla se, että vähennetään virhetasoa minimiinsä. Nollataso ei tietenkään ole mahdollista, mutta meidän pitää sopia siihen, että haluamme päästä mahdollisimman vähäisen virheiden määrään. Ja tämän takia keskustelumme onkin vaikeaa, koska kun puhutaan hyväksyttävästä virhetasosta, pääsivät tästä virheriskistä, niin tietysti Tanskassa, josta tulen pienessä maassa, siellä voi olla sellainen vaikutelma, että me hyväksymme aika paljonkin virheitä. Ja Ja ne, jotka ovat fiksuja, pystyvät välttämään sen, että paljastuvat, voivat jatkossakin tehdä tällaisia virheitä, kun taas ne, jotka tekevät vähemmän näitä, jäävät sitten helpommin kyllä kiinnikin. Tarvitaan selkeä viesti. Meidän pitäisi pyrkiä mahdollisimman alhaiseen virhetasoon, eikä pidä puhua pelkästään virheistä, pitää puhua myös tuloksesta, hankkeesta minkälaisia tuloksia hankkeesta syntyy. Tätä pitää myös tutkia. Näin voitaisiin saada ehkä jotakin tasapainoisempaa aikaan. Sitten esittelijälle sanoisin, että ajatus vaihtoehtoista ratkaisusta on erinomainen. Siis otetaan eri politiikan alueet, mutta mutta myös tunnustetaan, että on välttämätöntä tarkastella, mikä tilanne on eri jäsenvaltioissa, koska se on ratkaisevaa. Tavoitteenahan on löytää ratkaisuja. Ei tässä ollut tarkoituksena osoittaa sormella jotakin tai, tai jotakin toista, vaan löytää siis ratkaisuja ratkaisuja, joiden kautta voidaan vähentää virheiden tasoa. Joten tämä ajatus on todellakin erittäin hyvä esittelijältä. Kiitos. <clears throat> Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, <clears throat> myślę, że jest to e, bardzo... Kiitoksia. Mielestäni tämä on erittäin mielenkiintoinen hetki, koska meidän täytyy selkeästi määritellä nämä sanat, joita me käytämme. Asiakirjoissa on tehty selkeä ero siedettävän virheriskin ja siedettävän virhetason välille. Se oli siis ensimmäinen huomio. No sitten toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että esimerkiksi kohesiopolitiikassa puhutaan hyvin usein siitä, että meidän täytyy motivoida edunsaajia – sitoutumaan innovatiivisiin toimintoihin. Ja usein kyse on toiminnoista, jotka ovat lähellä kokeiluja ja pilottihankkeita. Jos todellakin haluamme, että he toimivat näin, silloin tietysti riskitason on oltava korkeampi, mikäli haluamme, että kohesiopolitiikka pohjautuu innovatiiviseen hankkeisiin ja toimintoihin. Eli silloin virheriskin on oltava korkeampi. No mistä sitten puhutaan tänään? Eli mikä on siedettävä virheriski ja siedettävä virhitaso? Mikä on näiden kahden käsitteen tavoite? Haluammeko, että nämä kaksi termiä otetaan käyttöön? käyttöön hankkeiden täytäntöönpanon Haluammeko ilmoittaa jäsenvaltioille näistä kahdesta käsitteestä, jotta ehkä pystyisimme sitten kunnolla täytäntöönpanemaan hankkeita? Tai ehkä tämä on vain tiedonanto, jota käytettäisiin, kun arvioimme politiikkaamme jälkikäteen. Eli voimme todeta, onko politiikkaa toteutettu kunnolla vai ei. Ja sitten jälkikäteen voidaan todeta, että virhetaso oli liian korkea. Ja tästä siis nyt kysymys. Tarvitsemmeko me, näitä kategorioita, kun valmistelemme tiettyjä hankkeita etukäteen, vai tarvitaanko näitä sitten, kun arvioimme politiikkaamme jälkikäteen? asiakirjoissa on vielä kolmaskin käsite, niin sanottu valvonnan kustannukset. Eli jos me haluamme lisää valvontaa, jotta olisi vähemmän virheitä, se tarkoittaa silloin, että valvonnan kustannukset olivat korkeammat. Eli mikä on nyt meidän roolimme tässä? Missä on oikea tasapaino näiden kahden välillä? Haluammeko lisätä valvonnan kustannuksia loputtomiin, jotta saisimme parempia tuloksia. Tai sitten toisaalta on myöskin jonkinlainen tasapainokohta, jonka voisimme hyväksyä, mikäli haluamme innovatiivisia, rohkeita toimia, silloin täytyy hyväksyä se, että tietty virheriski on olemassa. Tästä syystä meidän on selkeästi määriteltävä, mikä on siedettävä virheriski. Tarvitaanko tätä käsitettä tähän vai tarvitsemmeko tätä siedettävää virheriskiä, kun ilmoitamme jäsenvaltioille, minkälaisen virhetason voimme hyväksyä. Mutta tältä kannalta se tuntuu vähän turhalta, koska etukäteen ei voida todeta, mikä on siedettävä virheriski. Eli toistaisin vielä kysymyksen. Haluammeko lisätä valvonnan kustannuksia ihan loputtomiin? Onko se poliittisesti kannattavaa? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin jotkut kollegat ovat sanoneet, että tämä keskustelu tässä hiukan minua häiritsee, kun pitäisi selittää kansalaisille, että me puhumme täällä keskenämme siitä, hyväksymmekö me virheitä. No, olemme erittäin epävarmassa tilanteessa koska kaikki kollektiivisesti olemme vastuussa, komissio, parlamentti myös, tilintarkastustuomioistuin ja me, mutta sitten kyllä tässä kuljetaan oikeaan suuntaan. Me, tässä niin vaara meitä, nimittäin että sotketaan siedettävä virheriski ja olennaisuuskynnys. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää tehdä tämä ero näiden välillä, koska siedettävä virheriski, sitä, se liittyy hallinnointiin. Sitten tämä olennaisuus kynnys liittyy tilintarkastukseen, siis tähän lausuntoon, jonka tilintarkastustuomioistuin antaa parlamentille. Tuomioistuin antaa lausunnon. Ja sen jälkeen olemme vapaita tai niin kun haluamme, annamme vastuuvapauden tai emme. Ja, mutta tässä on se ensimmäinen, ensimmäinen riski. Kun luetaan näitä asiakirjoja, joskus tulee mukaan lukien tämä tulkinta, niin pitää todellakin tehdä tämä ero, puhutaan materiaalisuudesta ja olennaisuudesta, pitää todellakin tehdä tämä ero kahden käsitteen välillä. Sitten puhutaan valvonnan kustannuksista ja sanotaan, koska valvonnan kustannukset ovat korkeita, pitää olla varovainen ja niin edelleen. Minä kyllä haluaisin ottaa pöydälle toisenlaisenkin ehdotuksen, toisenlaisen parametrin, nimittäin meidän järjestömme kustannukset, koska kustannukset ovat korkeita valvonnassa, mutta miksi se on niin kallista? Siksi tämä järjestömme on monimutkainen. Joka kerta, kun me sanomme, että virheitä tulee, koska lainsäädäntö on monimutkaista, mutta tässä ei ole vain lainsäädäntö, joka on monimutkaista, myös meidän koko järjestelmä, organisaatiomme EU-ssa ja jäsenvaltioiden välillä on monimutkaista. Minua, minua, minua on aina hämmästyttänyt se, miten voidaan harjoittaa sisätilin tarkastusta ulkoisessa rakenteissa, koska jäsenvaltiot ovat suvereineja. Miten harjoitetaan sisäistä valvontaa suvereineista valtioista? Kuka voi vakuuttaa minulle, että kansalliset viranomais, tilintarkastusviranomaiset ovat riippumattomia, koska tar, riippumattomuudesta on puhuttu? puhuttu. Olen käynyt tutustumassa tilanteeseen Ranskassa, esitin tämän kysymyksen tämän eh, johtajalle. Kuka määrittelee teidän palkkan, palkkansa? Kuka teidät nimeä? Ministeri. Miten nämä ihmiset ovat riippumattomia siis? Joten organisaatio, koko eu ja jäsenvaltioiden kesken tämä organisaatio ansaitsi lukuna, kuinka paljon tämä organisaatio maksaa, kun jaetaan maksuja yhteishallinnossa. Siinähän on eniten ongelmia ja miksi ongelmia sitten on joissakin jäsenvaltioissa. Tietenkin se johtuu kompleksisuudesta, mutta myös hallinnosta, joka huolehtii näistä kaikista kysymyksistä. Aikanaan olin ehdottanut sellaista, että EU pohti sitä, että loisi rahoitushallintonsa. Minkä takia, kun se tällaista hetkeä ei koskaan tullut, on no puhutaan suurista EUn haasteista, tulevista rahoitusnäkymistä ja Miksei kysytä, kuinka paljon maksaa Euroopan rahoitushallinto ja kuinka paljon tällä hetkellä maksaa meidän organisaatiomme, kun selitetään kaikki ne virheet, joita tämä organisaatio tavallaan synnyttää toistan. Tietenkin sen takia, että lainsäädäntö on monimutkaista ja siksi, mutta myös koska meidän organisaatiomme on monimutkaista, niin jäsenvaltioiden kertomat meille haluan rahamme takaisin ja minä hoidan omat rahani ja hallinnon niitä. Mutta me, jotka haluamme eurooppalaisia varoja, emmekä niinkään etsi ulkoisia varoja, niin emmekö me voisi eurooppalaistaa varojamme ja me itse sitten hoitaisimme varojamme, e- enkä, emmekä myöntäisi sitä jäsenvaltioille heidän tehtäväkseen. Silloin toiminta olisi halvempaa ja valvontoita voimme se EU-tasolla tehdä. Se olisi myös vähemmän, sisältäisi vähemmän kustannuksia, koska ha, ha, kes, kes, keinen hallinto tuntuu vähemmän kallilta, siellä löytyy vähemmän riskejä, siellä löytyy vähemmän virheitä. Mä haluaisin tässä keskustelussa otettaisiin pöydälle ei vain tämä kompleksisuus, joka liittyy lainsäädäntöön, vaan myös koko organisaatiomme monimutkaisuus. Kiitoksia. Annamme puheenvuoron esittelijälle, kollega Shatsimarkaakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin on kollega Odille erittäin kiitollinen tästä selvit- äänestyksestä. Se oli erittäin tärkeää. Ja tulee siihen, että jäsenvaltiot ovat huonompia kuin komissio, niin tästä pitää vielä puhua ihan tarkkaan, koska ei se näin yksinkertaista ole. Viittaan tilintarkastustuomioistuimen tarkistuksen koulutuksen saralla. Siellä tilintarkastustuomioistuin totesi, että 42 prosenttia 22 prosentissa tapauksia on virheitä. Ja nämä ovat määrärahoja, jotka maksetaan suoraan komissiolta edunsaajille, eli 42 prosenttia on varsin korkea määrä. Ja kun katsotaan sitten, että millaista virheistä oli kyse, oli kyse muotovirheistä, niin 50 prosentissa kyse oli hankkeen hyväksyttävyydestä, eli ei olisi edes ollut hyväksyttävää tukea tätä hanketta. Ja nyt on todella kysyttävä, että onko komissio sovelias tähän ja olen nyt eri mieltä kuin komission jäsen, kun hän sanoo, että tässä on kyse jaetusta hallinnosta. Kyllä kohesio, mutta kun kyse maataloudesta, niin silloinkin hallinto on, on kyse jaetusta hallinnosta, mutta siellä tulokset ovat erinomaisia, koska komissio on tehnyt työnsä hyvin usean vuoden ajan ja se käyttää erittäin toimivia valvontajärjestelmiä. Esimerkiksi tämä Ajax-järjestelmä, ne ovat kalliita, mutta ne toimivat. Mehän olimme, eh, olemme olleet erittäin innostuneita eh, tästä Ajax-järjestelmästä, vaikka nyt ollaankin siirrytty vihreältä alueelta keltaiselle, mutta silti. Eh, haluaisin myöskin kiinnittää näistä toimintaohjelmista toimintakertomuksista. Kun niitä katsotaan, niin pääjohtajat todella myöntävät ne virheet, jotka on tehty. Ja niissä mainitaan myös ne jäsenvaltiot, joissa on ongelmia. Osoitan kunnioitusta ja onnittelen näistä. Tämä osoittaa, että te olette vuosien saatossa todellakin parantaneet ohjelmianne. Olen myös iloinen siitä, että käytätte tätä määrärahojen maksamisen keskeyttämistä. Mainitsitte luvun kokonaisuudessaan 1,7 miljardia euroa maksuja keskeytettiin. Vuonna 2009 kyseessä oli 15 keskeyttämispäätöstä. Vuonna 2010 ilmeisesti jopa kaksinkertainen määrä melkein on saatu keskeyttämispäätöksiin. tämä ovat hyviä lukuja. Olen iloinen, että tämä järjestelmä toimii. Kuitenkin kun on kyse sisäisestä valvonnasta, koulutuksen eh, ja tutkimuksen saralla, niin siellä on tehtävä parempaa työtä. Nyt kysymykset. Eh, te sanoitte, hyvä komission jäsen, ja mainitsitte myös lukuja, että tämä on liian kallista. Kollega Odi oli hiukan osittain samaa mieltä, kun on kyse energiasta, eh, liikenteestä ja tutkimuksesta. sanoitte, että ylimääräinen valvontajärjestelmä maksaisi 90-150 miljoonaa euroa, jotta jäisimme äh, tietyn virheasteen alle. Äh, tunnustan tämän, mutta minun on sanottava myös, että tilintarkastustuomioistuin on selvittänyt ja se löytyy luvusta 144 että äh, tämä mennessä ne määrärahat, jotka teille pitäisi palauttaa pelkästään koheesien alalla, äh, ovat 2,4 miljardia euroa. Jos kaikki lasketaan yhteen, niin summa on vielä paljon suuremmin. Ja ainoastaan 476 miljoonaa on siitä maksettu, eli 20 prosenttia. Eli noin kaksi miljardia euroa on vielä maksamatta tai palauttamatta. Ne on maksettu turhaan ja kyllä mielestäni voitaisiin investoida parempiin valvontajärjestelmiin, jotta saataisiin mm, palautettua nämä valtaisat summat. Ja pyytäisin, että antaisitte meille ehkä laskelman tästä kokonaisvalvontajärjestelmästä, koska tämä 90-150 miljoonaa euroa liittyisi ainoastaan energian tutkimuksen ja liikenteen valvontajärjestelmään. Äh, mutta kuinka kallista olisi, jos meillä olisi valvontajärjestelmä kaikille aloille, samantyyppinen kuin mikä meillä on maataloussektorilla. Äh, ja sitten voitaisiin verrata sitä niihin määrärahoihin, joita ei ole palautettu. Sitten Espanjasta. En minä halua loukata kollegaajalla senderiä enkä mitään muutakaan tehdä. Haluan vain viitata siihen valtaisaan eroon. Ja kyllähän tämä voi vaikka laskea per capita. Jos tämä ero on niin valtava, niin sitten se on sanottava, En minä tässä halua ketään loukata eikä tässä ole kyse kenenkään mollaamisesta, vaan ainoastaan siitä, että parannamme omaa toimintaamme. Ja annan mielelläni tässä tämän luvut. Per capita niin Kreikan tilanne on pahin per capita, mutta Kreikakin maksaa enemmän takaisin mutta per capita siis Kreikka on aivan selvästi ykkönen, mutta kun on kyse summista, niin Espanja 2,5 miljardia euroa on kyllä ihan selkeästi pelissä mukana. Olen iloinen siitä, että täällä puhuttiin innovatiivisista konsepteista. Innovatiiviset konseptit ovat tarpeellisempia kuin koskaan ja olen iloinen siitä. Ja tässä onnittelen vielä kerran komissiota. Teidän kolleganne Andor ja Haan, hyvä herra Someta, e, heillä hän on ehdotuksia siitä, miten voitaisiin tulevaisuudessa kohesion alalla toimia paremmin. He ovat e, esitelleet nämä ehdotukset. Ja tekin puhuitte nyt bonuksista, eh, ette siis esimerkiksi tue eh, saman tien, vaan eh, jos joku on esimerkiksi aluepolitiikassa saanut aikaan parempaa työllisyyspolitiikkaa, niin sitten hän saa bonuksia. Tällaista lähestymistapaa vaadimme myös tutkimuspolitiikan saralla ja voitaisiin täysin muuttaa tutkimuspolitiikkaa. Ei tutkimuspolitiikkaa voida rahoittaa a priori, pitäisi rahoittaa innovatiivista toimintaa. Ja tällä, jos tällä tavoin toimitaan, niin silloin väärinkäytökset vähenevät ja myöskin äh, rikollinen toiminta. Mutta tämä olisi järjestelmän täydellinen muutos, josta meidän hyvä komission jäsen olisi keskusteltava. Ja lopuksi haluaisin kommentoida vielä sitä, mistä kollega Schaldemose täällä puhui. Meidän on varoittava, että tämä konsepti, jonka te esittelitte, nimittäin hyväksyttävä virheriski, että sitä ei pidetä julkisuudessa jonkinlaisena äm, peittona, jolla yritetään peitellä asioita ja sanoa kansalaisille, että eihän tilanne ole niin huono. Ja sanotte, että olette hiukan varautuneita tämän konseptin suhteen. Jopa tilintarkastustuomioistuin, joka otti tämän konseptin käyttöön vuonna 2004, niin silläkin on ongelmia äh, sen määrittelyssä. Siksi olisin äh, varovainen enkä liian innokkaasti tätä äh, levittelisi kollegiossanne, koska tällä parlamentissa ei olla kovin innostuneita. Et siksi meidän täytyy olla varovisia, mitä välitämme ulospäin veronmaksajille, kerromme. Meidän täytyy tehdä kovempaa työtä, luoda parempia valvontajärjestelmiä, tiukempia tarkastuksia, eikä käyttää tällaisia matemaattisia ja filosofisia ajatusrakennelmia, joita sitten julkisuudessa pidetään mm, jonkinlaisena peittelynä. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko tilintarkastustuomioistuimella kommentoitavaa? Rova Kaljulaiden. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin puuttua muutamaan asiaan, jotka on mainittu keskustelun aikana. Ensinnäkin yksinkertaistaminen. Saamme kuulla, että yksinkertaistaminen saattaa johtaa myöskin luottamukseen, mutta onko se varmaa? Yksinkertaistaminen liittyy byrokratian vähentämiseen, joka ei ole oleellista, jotta päästäisiin tavoitteisiin. Olisi parempi järjestelmä, jossa tehtäisiin vähemmän virheitä, koska on vähemmän sääntöjä. Tämä siis yksinkertaistamisesta. Odihan oikein mainitsi, että hankkeita voidaan suunnitella uudelleen, jos vähennetään byrokratiaa ja nähdään, että se miten asioita hallinnoidaan on edelleen monimutkaista, niin ehkä pitää radikaalisesti uudelleen suunnitella sitä, miten tätä hallintoa toteutetaan. Sitten on kolmas vaihtoehto joskus, eli nämä hankkeet voidaan päättää, mikäli mikään ei auta. Ja jos tavoitteiden takia kaikkia keinoja on käytetty ja vieläkin ollaan tilanteessa, jossa riskitaso näyttää korkealta, niin sitten pitäisi miettiä siedettävää virheriskiä. Ja kun puhutaan siirrettävästä virheriskistä, on myöskin olemassa toistoriski. Eli meidän pitää myöskin ottaa huomioon hallintoon liittyvät riskit. Eli jos esimerkiksi ajatellaan kohesiopolitiikkaa, niin kaikki eivät tee virheitä. Noin kolmannes näistä tarkistetuista tahoista syyllistyy virheisiin. Eli ne, jotka eivät ole tehneet virhejä, saattavat ehkä vähentää valvontaansa. Ja ne, jotka tekevät enemmän virheitä, eivät välttämättä pääse tavoitteisiin. Ja siksi kyseessä saattaa olla hallinnon kannalta vielä suurempi riski. Kiitos. Kiitoksia. Nyt komission jäsen Thank you very much. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä esittelin kanssa käsitteistä. Siirrettävä virheriski ei ole mikään helppo asia. On totta, että meidän pitää keskustella siitä yksityiskohtaisesti. Ja minun osastoni on valmis esittelemään yksityiskohtaisesta käsitteistä, joka löytyy tältä taustalta jo er- tehdyistä Haluaisin viitata siihen, mitä herra Odi sanoi hän aivan oikein huomautti, mitä tämä selättää virheriski tarkoittaa. Se on hallintokonsepti, käsite. Missä tahansa hallintokäsitteessä täytyy asettaa tietyt rajatasot, benchmarkit, jotta sitten voidaan suunnata järjestelmää niin, että saavutetaan nämä tietyt tasot. Ja tätä komissio juuri ehdottaa. Luonnollisesti ei komission tehtävä ole päättää tästä vaan niiden, jotka päättävät varojen käytöstä. Heidän pitää sanoa, mikä on siedettävä riskitaso. Ja on todellakin tärkeää tehdä ero siedettävän virheriskin ja siedettävän virhetason välillä. Ne ovat aivan eri konsepteja. Ja sitten kun puhutaan TR, TRistä, niin tietenkin sen, kaikki virheet, jotka identifioidaan, ne täytyy korjata ja jos tarvetta on, varat, rahat pitää periä takaisin. Ja tässä on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme, kuinka meidän järjestelmämme toimivat. Minä olen minä suuri yksinkertaistamisen kannattaja, mutta me kaikki ymmärrämme, että yksinkertaistaminen, jotta se otettaisiin käyttöön, siihen menee aikaa ennen kuin se toteutuu. Ja minä olen sitoutunut samoin kollegani komissiossa ovat sitoutuneet siihen, että tehdään sellaisia ehdotuksia, siitä, jota, mitä voidaan yksinkertaista seuraavina, seuraavina ohjelmakausina, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tämä alkaisi vasta vuonna 2014 ja sitten vastuuvapaus tulisi kysymykseen todennäköisesti vuonna 16 tai vasta, 16 tai vasta myöhemmin. Joten meidän pitää tarkastella myös, miten hoidamme tämän ongelman nyt. Ja tämä käsite on yksi vastauksista, joka antaa myös vastuuvapaus viranomaisille objektiivisia kriteerejä, joilla komission valvontajärjestelmiä arvioidaan. Herra Gaia sanoi, että on tärkeää ottaa neuvosto mukaan näihin keskusteluihin, ja tämä on myös minun kantani. Ja meidän aikomuksenamme on keskustella tästä aiheesta neuvoston kanssa ja myös ehkä kolmikantaneuvottelujen yhteydessä kaikkien kolmen toimielimen kesken, koska tämä ei kuulu pelkästään parlamentille, vaan myös neuvostolle. Niiden, niillä on molemmilla sanansa sanottavana tässä asiassa, ja tämä tuokin minut sitten kansalliseen hallintoon ja kansallisiin ilmoituksiin. Esittelijä edi, suosii tätä käsitettä vakavasti. Tästä kaksi asiaa. Meillä on tiettyjä esimerkkejä kansallisista hallintoilmoituksista. Minun täytyy sanoa, että vain yksi kansallinen lausunto on ministerin allekirjoittama, jota on tilintarkastettu korkeimmassa tilintarkastustuomioistuimessa kyseisessä maassa. Ja huolimatta siitä, että tämä ilmoitus on ministerin allekirjoittama, niin siltäkin kyseisessä maassa virheiden määrä on vieläkin korkeammalla tasolla kuin olennaisuusvaatimuksissa edellytetään tilintarkastustuomioistuimen mukaisesti. Haluaisin vain sanoa, että kansallisen, ah, kansalliset hallintoilmoitukset eivät ratkaise kaikkia ongelmia ja toisaalta, niin kuin täällä oikein otettiin esille, Rova Jala puhui tästä, meillä on myös tällaisia liittovaltiomalleja jäsenvaltioissa ja esittelijä teidän maanne on juuri tällainen liittovaltio ja on varsin vaikea kuvitella, että liittovaltioministerit allekirjoittavat nämä ilmoitukset, jotka tulevat osavaltiosta. En tiedä nyt tarkkaan, miten tämä juridisesti toimii, mutta oletan, että tämä voisi olla jopa perustuslain vastaista, en tiedä. Siis mitä ehdotimme oli, että pyydettäisiin jäsenvaltiota antamaan hallintoilmoitukset oikealta sopivalta ministeritasolta, jotta ne hallinnot, jotka hallinnoivat varoja, että he allekirjoittavat ja antavat vakuutuksen siitä, että mitä ovat hallinnoineet, niin kaikki on tehty moitteettoman varahoidon perusteen perusteella me sovellamme tätä järjestelmää komissiossa ja näyttää siltä, kuin se toimisi. Ja te itse, esittelijä, kiititte vuosikertomus vuositoimintakertomusta, joka liittyy myös komission ilmoituksiin. Ja me ehdottaisimme, että sama, samoin tehtäisiin muillakin alue, alueilla, menopuolella ja muuten maataloudessa. Tämä järjestelmä on jo käytössä ja haluaisimme käyttää tätä kokemusta hyväksemme muillakin alueilla. Ja uskomme, että näin syntyy myös tuloksia, hyviä tuloksia. Hiukan sitten erityiskysymykset te mainitsitte mainitsitte lisäkustannukset, joita syntyy valvonnasta – micromanagement, micromanagement ehkä oli kyseessä, jos haluaa siirtyä kolmesta prosentista virhetasossa kahteen prosenttiin tutkimuksen alalla, niin se maksaisi 90-150 miljoonaan euroa, kun taas perintäkustannus olisi 72 miljoonaa tällaisen prosenttiosuuden kohdalla, joten käyttäisin enemmän rahaa valvontaan. Ja enemmän rahaa valvonnassa tarkoittaa sitä, että myös taakka on suurempi avunsaajilla. Ja tietysti on pehmeitä tekniikoita parantaa valvontaa. Herra Odikin mainitsi organisatoriset parannukset, koulutuksen ja muut toimet, mutta todennäköisesti päätoimenpide on itse asiassa se, että lisättäisiin tilintarkastusten määrää avunsaajien kohdalla, tuensaajien kohdalla ja näin. Tilintarkastustuomioistuinkin kertomuksessaan totesi, ja tämä tarkoittaisi lisätaakkaa. Se hidastaisi ohjelmien täytäntöönpanoa ja se olisi muitakin negatiivisia seuraamuksia, joten meidän pitää vain löytää oikea balanssi valvonnan tason ja te, menopuolen tehokkuuden välillä. Sitten vielä tärkeitä kysymyksiä, jotka tulivat esille joissakin puheenvuoroissa, nimittäin, että jäsenvaltiot ovat aika erilaisia, kun ne täytäntöönpanevat ohjelmia. Ja halusin ottaa esille sen, että jos me sovimme siedettävästä virheriskistä, käsitteenä ja mikä se taso olisi, niin sitä sitten sovellettaisiin ei vain komissioon, vaan myös jäsenvaltioihin, jotka yhteishallinnovat varoja. Siis ne, jotka tällä hetkellä tekevät aika korkean suuren määrän virheitä, he joutuisivat vähentämään virhetasoa, jotta täytettäisiin tavoitetasoa ja tätä kautta mekin voisimme todennäköisesti äh, osoittamaan syyttää sormella niitä maita, jotka eivät täytä tavoitteita, koska nyt kun on objektiivisia kriteerejä, niin joiden pohjalta voidaan todeta, että joku jäsenvaltio toimii paremmin kuin joku toinen, niin tällainen vertailu mahdollistaisi, mahdollistaisi, mahdollistaisi tämän vertailun jos näitä mittatikkuja siis olisi. Nyt taisin käsitellä suuremman osan asioista ja kysymyksistä, jotka tulivat esille keskustelussa. Olen saanut herra Gaian kanssa, kun hän sanoi, että me voisimme tarkastella myös sitä, miten laajentaisimme käsitettä. Niin tietenkään mikään ei ole täydellistä, ja jos huomaamme, että voimme parantaa käsitettä jollakin tavalla, niin hieno juttu. Niin todellakin näin voidaan tehdä ja sitten keskustella neuvoston kanssa neuvoston näkemyksestä. Joten nyt sitten odotan jatkoa tälle keskustelulle neuvoston ja muiden osapuolten kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Ajala on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia. Haluaisin vedota teihin siinä mielessä, että haluaisin, että komissio toimittaa meille kaikki tiedot, joita sillä on näistä suu- ja seuraussuhteista ja näistä allekirjoitetuista ilmoituksista. Vuosikausia ja yksi puhui juuri siitä, että tämä on kuin pyhä graali, mutta tämä soveltaminen ei ole mikään pyhä graali. Esimerkiksi jäsenmaissa saattaa olla vakavia ongelmia, joita ei ole ratkaistu. Ja olisi hyvä, että kaikki nämä tiedot saataisiin komissiosta tämän valikunnan jäsenille, koska me emme nyt halua ylläpitää myyttejä. Sillä tavalla emme pysty ratkaisemaan jokapäiväisiä ongelmia. Kiitos. Si, eh, Kyllä. Todella ottaisin kollega Ajalan ehdotuksen esille. Haluaisin vielä lisätä jotain, minkä kollega esitteli ja esittelijä Odi sanoivat. Ongelma, mielestäni erityisen vakava ongelma on se, että pitäisi katsoa, missä eturistiriidat alkavat ja missä ne ihmiset, jotka valvovat, miten usein liittyvät määrärahojen jakoihin tai edunsaajiin. Tämä on ihan abstrakti hypoteesi, mutta se on konkreettinen joissain maissa, kuten esimerkiksi Italiassa, jossa tilanne ei todellakaan aina ole kovin myönteinen. Toinen asia, joka nousee usein esiin, henkilö, joka yrittää saada väärinkäytöksen avulla tai petoksen avulla määrärahoja käyttöönsä, pystyy toimimaan niin, että muodollisesti kaikki on kunnossa. Tämä tarkoittaa, että valvonnan täytyy olla todella tehokasta, mitä tulee sisältöön. Esimerkkiä voisi tehdä, äh, antaa vaikka kuinka paljon. Muistan, että oli äh, kerran yritys, joka sai neljän miljoonan arvosta eurooppalaisia määrärahoja Italiassa tehdäkseen äh, cd tai dvd Ja muodollisesti kaikki oli kunnossa, mutta tuossa yrityksessä tehtiin kaikkea muuta kuin dvd -tä ja cd -tä. Joten koska valvonta on kallista ja tärkeää, niin pitäisi yrittää komission auktoriteetin avulla ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen, ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen avulle tehdä yhteistyötä ja tehdä yhteistyötä eh, erilaisten valvontaelimien kanssa kansallisella tasolla. Ja tällä tavoin toimimme, että tulevaisuudessa myös Olaf voi tehdä enemmän kuin mitä se on tähän mennessä tehnyt. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, erityisesti esittelijää, koska eh, hän on tehnyt hyvin paljon työtä. Jos meillä ei ole muita kommentteja, niin voimme mennä esityslistan kohtaan neljä. Kansalaisjärjestöjen EUn talousarviosta saamaa rahoitusta koskeva tutkimus. Esittelijä kollega Fjellner ei ole paikalla, mutta hänet korvaa erittäin hyvin kollega Itälä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todella kollega Fjellner joutui työtehtäviin muualle ja lupasin nyt yrittää paikata häntä tässä. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja näitä päätelmiä, joita hän on, on joita hän on, on tuota, tuonut, niin käyn tässä, tässä läpi. Tämä on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe ja itse asiassa aika hyvä keskustelu tämän virhemääritelmän jälkeen käydä, käydä läpi, läpi sitten tätä kyseistä aihetta. Ensinnäkin komissio on rahoittanut yli 3000 kansalaisjärjestöjä ja se on 1,4 biljoonaa euroa vuonna 2009. On kyse valtavan suurista rahoista ja suuresta määrästä kansalaisjärjestöjä. Komission olisi nyt päivitettävä strategiansa ja harmonisoida nämä määritelmät eri diitsien välillä, koska nyt ongelma on se, että jokainen diitsi määrittelee itsenäisesti, mutta eri tavalla, mikä on kansalaisjärjestö. Ja tämmöistä yhteistä määritelmää siitä, mikä on kansalaisjärjestö, ei ole. Jotta olisi riittävän avointa tämä keskustelu ja jokainen voisi seurata, niin meidän pitäisi määritellä, mikä tämmöinen kansalaisjärjestö on. Siihen liittyy tietysti sitten aina ongelmia, ettei tehdä liian ahtaita määritelmiä. Ja siihen liittyy myös eh, kansalaisjärjestöjen itsenäisyys kuinka itsenäisiä ne voi olla. Jos tehdään liian ahtaat määritelmät, niin osa kansalaisjärjestöistä haluaa olla tosi itsenäisiä eikä ottaa rahoitusta vastaan, koska he pelkäävät, että he sitten katsotaan, että he on sitoutunut liikaa komission poliittiseen tahtotilaan. Ja tietenkin tällä määrittelyllä pitää välttää sitä, ettei synny sellaista tilannetta, että komissio rahoittaa vain niitä kansalaisjärjestöjä, jotka sitten antaa niitä vastauksia joita komissio heiltä juuri haluaakin. Ja tässä on molemmat, molemmat puolet. Tätä on syytä seurata. Sitten tämän rahoituksen osalta tietenkin eh, parempi olisi, jos ne olisi enemmän pitkän tähtäimen rahoituksia kuin vain lyhyen tähtäimen. Tiedetään, että sitten kun on näin monta kansalaisjärjestöä, jos ne on lyhyitä nämä rahoituskaudet, niin, niin syntyy helposti varsin paljon ongelmia ja koska täällä on paljon myös pieniä niin, niin, niin tämä keskustelu pitäisi myös käydä tietynlaisen kattojärjestön kautta. Me tarvitaan kattojärjestöä. Jos meillä on val valtavan paljon pieniä, niin sitten tulee päällekkäisyyttä ja välttämättä toinen järjestö ei tiedä mitä toinen tekee ja rahat valuu tätä kautta hukkaan. Myös komission tulisi suorittaa säännöllisiä systemaattisia arviointeja ja kuinka tehokas tämä rahoitusjärjestelmä on erityisesti e, meistä varmaan jokainen on saanut kansalaisjärjestöltä palautetta että tämä hakeminen on monta kertaa erittäin byrokraattista ja monimutkaista jo, jo näiden hakemusten tekeminen niin, niin vie liian paljon erityisesti pieneltä kansa, kansalaisjärjestöltä resursseja ja aikaa. E, jotta tämä olisi riittävän läpinäkyvää, niin pitäisi olla myös järjestelmä, että voidaan seurata, että ketkä nämä edunsaajat on. Ja itse asiassa tänään sain tässä hyvää, hyvää oppia siitä, että komissiolla on olemassa sivut, jossa nämä kaikki kansalaisjärjestöt löytyy. Mutta siinä on vielä paljon kehittämisen varaa, että huomasin esimerkiksi sen, että olisin halunnut katsoa, että mitkä suomalaiset oman maan kansalaisjärjestöt tätä saa, niin se ei löydy sieltä, vaan, vaan niitä pitää osata todella hakea sieltä yksitellen ja, ja sen takia jotta tämä olisi riittävän läpinäkyvää ja avointa, niin tätä järjestelmää siitä edunsaajien luettelosta on pakko kehittää ja sitten harmonisoida tätä, todella tätä kansalaisjärjestön käsitettä. Kiitos puheenjohtaja. Grazie al collega Itala. Kiitoksia kollega Itälä. Olkaa hyvä. Così ci illustreranno il lavoro asiantuntijat esittelevät meille työtään. Uh, uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Itälä tästä alustuspuheenvuorosta liittyen meidän tutkimukseemme. Haluan äh, lyhyesti esitellä tämän äh, kollegani Michael Hammerin kanssa One World Trustista. Me teimme tämän arvion kesä-syyskuussa tänä vuonna ja tarkastelimme oikeastaan kahta tekijää. Ennen kuin kerron esityksen sisällöstä, kerron tavoitteista ja siitä menetelmästä, jota me käytimme tämän arvion tekemiseen. Sen jälkeen käymme läpi päätulokset ja lopuksi esittelemme johtopäätökset ja suositukset. Se, mitä yritimme tehdä, on tarkastella kahta pääkysymystä. Ensinnäkin tämän Euroopan komission ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön tehokkuus, kuinka tehokasta ja hyvin järjestäytynyt tämä yhteistyö on ja tuoko se hyviä tuloksia, vastaavatko tulokset komission eri politiikan alojen tavoitteita. Ja lisäksi katsoimme erästä toista tekijää, nimittäin avoimuutta. Kuinka avointa tiedotusrahoituksesta on kansalaisjärjestöille, kuinka hyvin se on esitelty, kuinka helposti tähän tietoon pääsee käsiksi ja mitä hyötyä tästä eturekisteristä on. Tämä on se tehtävä, joka meille annettiin. Nyt ensinnäkin tästä menetelmästä puhuimme eri, työ, eri henkilöille, pääosaston pääostajan pääjohtajalle, herra Shevchovicin kabinetin johtajalle, järjest- haastattelimme jäsenvaltioiden kansalaisjärjestöjä erityisesti Alankomaissa Espanjassa ja muille er-, kansalaisjärjestöille. Teimme myös tutkimuksen, jossa valitsimme kansalaisjärjestöjä, jotka saavat tukea ekolta, koulutuksen ja ympäristön pääosastoilta ja yli 200 kansalaisjärjestöjä 120 21 jäsenvaltiosta vastasi meille ja antoi hyvää palautetta. Ja sitten teimme myöskin tapaustutkimuksia selvittääkseen, miten tämä suhde toimii eri pääosastoissa ja halusimme myös antaa hiukan tietoa siitä, miten toimitaan komission ulkopuolella ja sitä varten katsoimme kansalaisjärjestöjen yhteistyötä Alankomaiden ministeriön kanssa ja Espanjan kehitysyhteistyöministeriön kanssa ja Maailmanpankin kanssa. Ja tällä tavoin tarkoituksena oli antaa hiukan sisältöä, parhaita käytänteitä, ideoita, joiden avulla voidaan antaa komissiolle inspiraatiota toimia eri tavoin. Tässä hiukan yleistä kontekstia, Itälä sen mainitsikin jo. Me istuimme yhdessä hänen toimistossaan ja katsoimme rahoituksen avoimuusjärjestelmää ja edunsaaja tietokantaa selvittääksemme, kuinka helppoa on selvittää, mitä suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat viime vuosina saaneet, millaista määrää äh, rahoitusta komissiolta. Ja äh, huomasimme, että tämä olikin varsin vaikeaa, koska äh, tässä tapauksessa edunsaajat tietokanta ei erittele erityyppisiä järjestöjä. Ähm, saadaan hyvin paljon erilaisia järjestöjä. Voidaan etsiä eri jäsenvaltioiden pohjalta, mutta ei tiedetä millaisista järjestöistä on kysymys ja pitäisi tehdä lisätutkimuksia. Me saimme hyvin paljon tietoa komissiolta, neljältä eri pääosastolta, EuropeAidilta, ympäristöpääosastolta, humanitaarisen avun toimistolta ja koulutuspääosastolta ja teimme oman tietokantamme ja tarkastimme sen hyvin tarkkaan, jotta se sisältäisi ainoastaan kansalaisjärjestöjä ja pääsimme tähän lukuun, jonka mainitsitte, 1,4 miljardia euroa vuonna 2009. Tämä on, tässä on paljon nousua edellisiin vuosiin. Vuonna 2000 komissio arvioi, että kansalaisjärjestöille tuki annetaan noin miljardin arvosta. Ö, me katsoimme tässä nyt vain neljää pääosastoa, neljää palveluyksikköä, jotka tekevät ehkä eniten yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Tässä näette nämä luvut. Johtoasemassa on Europe Aid, se tekee eniten yhteistyötä kansalaisjärjestön kanssa, sen jälkeen monetaarisen avun toimisto ja sitten ympäristö, koulutuksen ja kulttuurin pääosastot, mitä tulee tukien määrään. Meidän tietokannassamme on nyt yli, melkein 3000 tukea, EuroBaid 2000 ja sen jälkeen eko, ympäristö, koulutus ja kulttuuripääosastot. Tämä nyt muutama sananen tästä näistä yhteistyön kokonaispuitteista komission ja kansalaisjärjestöjen välillä vuonna 2000 komissio julkaisi asiakirjan, jossa tätä yhteistyötä kuvaillaan ja siinä kuvaillaan myöskin tämän yhteistyön päätavoitteita. Mm. Päätavoitteet siinä vaiheessa olivat kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, sen pohjan laajentaminen, politiikan päätöksenteon tueksi, jotta voitaisiin siis kuulla eri kansalaisjärjestöjen mielipiteitä, jotta voitaisiin tasapainottaa näkemyksiä. Ja tärkeä tavoite oli myös tehdä yhteistyötä ja olla operationaalinen alueilla, jossa hallitus ei voi toimia tai yksityinen sektori ei voi toimia, joten kansalaisjärjestöt ovat myöskin hankkeiden täytäntöönpanon välineitä tavallaan. tulimiseen tulokseen, että mitään seurantaa asiakirjaa ei ole tehty. Meillä on tämä kattava asiakirja vuodelta 2000, jossa myös otetaan esiin heikkouksia. Siinä mainitaan esimerkiksi sektorikohtainen lähestymistapa, jossa suhteet eh, kansalaisjärjestöihin ovat erilaiset eh, riippuen pääjohtajassa. Nämä ovat heikkouksia, joita halutaan parannettavan tässä asiakirjassa, mutta hyvin vähän on tehty meidän mielestämme. Komissio on sitä mieltä, että tämä on vaikeaa johtuen kansalaisjärjestön erilaisista oikeudellisista asemista eri jäsenvaltioissa, mutta kun katsoo yksityiskohtaisesti kansalaisjärjestöjen määritelmää, joka eri pääosastoista, niin voi huomata, että niissä on hyvin paljon samankaltaisuutta. Määritelmässä keskitytään erityisesti siihen, että kansalaisjärjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, niillä täytyy olla jonkinlainen oikeudellinen status, että niihin liittyy jonkun verran vapaaehtoistyötä ja ne ovat riippumattomia hallituksista. Ehkä voi nyt antaa kollegallinen puheenvuoron, hän voi kertoa enemmän tämän yhteistyön tehokkuudesta. Very much, um, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että voimme esitellä teille tämän asian. Oli mielenkiintoista, kun aloimme tarkastella tätä kysymystä, huomata, että tämä, näitä termejä effective efficiency käytettiin koska nehän ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan vastuukysymyksiä. Ja tämä on nyt kysymys. Kun katsoimme ja kun puhuimme kansalaisjärjestöjen edustajille, joita me tutkimme, ja kun yritimme nähdä, millaisia kokemuksia heillä oli yhteistyöstä Euroopan komission kanssa. Aloimme käsittää, miten on toteutettu sitä, miten kansallisjärjestöt erityisesti voivat tehdä Euroopan komission hyväksi, jotta komissio pääsee strategisiin tavoitteisiinsa. Ja se liittyy hyvin pitkälti niihin ehtoihin, joiden puitteissa tätä työtä voidaan tehdä. Eli asiat, joista meille raportoitiin, liittyneihin kokemuksiin olivat lähinnä näihin sääntöihin liittyviä seikkoja. Itälä jo sanoikin, että on puhuttu näiden sen tuen kestosta, jota komissio antaa. Useimmitahan komissio antaa hankkeisiin avustusta, rahoitusta, ja yleensähän nämä kestävät pidemmän aikaa. Ei tietenkään ikuisesti, mutta tällä tavalla kuitenkin voidaan paljon paremmin monien kansallisjärjestöjen mielestä puuttua asioihin, jotka ovat niiden huolenaiheita. Ja tähän liittyvät esimerkiksi omistajuuden hankkiminen näiden hankkeiden edunsaajien tasolla. Eli viime kädessä, kun puhutaan tehokkuudesta, sehän liittyy liittyy tähän päätavoitteeseen. Eli mitä komissio haluaa tehdä, minkä se näkee tärkeänä kysymyksenä, ja sen jälkeen pitää sitten valita kansallisjärjestöjä, jotka auttavat komissiota, mutta viime kädessä toteuttaminen liittyy näihin palveluihin, mutta myöskin pitää parantaa yksilöiden oikeuksia ja yhteisöjen oikeuksia. Ja kun ajatellaan tämä toteuttamisen tehokkuutta näiden pitkän ajan tavoitteiden osalta, jotka kansallisjärjestön mielestä ovat asioita, joihin voitaisiin puuttua paremmalla tavalla, kun ajatellaan pitkän ajan rahoitusjärjestelyitä näiden hankkeiden kautta. Ja sitten toinen asia, joka myöskin otettiin esille, eli miten nämä organisaatiot itse pystyvät kasvamaan tämän työn mukana. Ja miten ajan mittaan nämä työolosuhteet ovat muuttuneet. Joskus hyvin lyhyessä lyhyen ajan aikana ei välttämättä pystytä toimimaan riittävän joustavasti, jotta päästäisiin tavoitteeseen, johon organisaatio ja komissio periaatteessa halusivat päästä. No organisaatiot tietysti tunnustavat tämän, ja tätähän on käsitelty jo aikaisemmissakin keskusteluissa tänään, mutta myöskin tässä asiakirjassa, eli kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten voidaan edistää innovaatiota, miten voidaan jatkaa näitä työn, tätä työtä ja miten voidaan ottaa kilpailukykyä mukaan näiden ongelmien ratkaisun lisäksi. Sitten nämä säännöt, joista organisaatiot raportoivat. Siellä oli useita seikkoja. No, ei pelkästään tämä sopimusosa, vaan myöskin tämä hakemus- ja valintaosio. Ja sehän riippuu hyvin paljon pääosastosta, liittyen siihen, kuinka paljon erilaisia hakemuksia pitää täyttää ja niin edelleen. No, tätä nyt ollaan vähän yhdentä, yhtenäistämässä, jotta organisaatioiden olisi helpompi päästä mukaan näihin toimintoihin. Ja sitten puhuin tästä joustavuuden puutteesta, josta monet organisaatiot puhuivat, ja liikkumavaran puutteesta. Ja tärkeä asia on myöskin se, että pitää tarkastella tätä suurta monimuotoisuutta näiden organisaatioiden osalta. Ja valvontajärjestelmät eivät ole yhtenäisiä. Eli pienet kansalaisjärjestöt eivät välttämättä pysty käyttämään innovaatiotaan tehdessään yhteistyötä komission kanssa. Sitten viimeinen kohta minun osaltani on lyhyt yleiskatsaus näihin tehokkuustuloksiin sen suhteen, miten näistä on raportoitu. Ja tästä taulukosta nyt näkyy, että arvioinnissa, kun on arvioitu näiden järjestön toiminnan tehokkuutta, kun ne ovat saaneet komissiolta rahoitusta. Yleensä arviointi on itsearviointia. Ja siihen liittyy hyvin paljon etuja järjestöille, mutta siinä on myöskin haittoja, kun ajatellaan, että silloin tällöin pitäisi vähän tarkastaa näiden väittämiin oikeuden, oikeudellisuutta ja pitävätkö ne paikkansa. Ja tässä puhuttiin kolmesta tutkimuksesta, joiden avulla halusimme saada vähän käsitystä siitä, missä hyviä käytänteitä on, kun käytetään kolmansia tahoja, ulkoisia arvioijia tehokkuuden arvioinnissa. Ja esimerkiksi ulkoasiainministeriön esimerkki Alankomaista osoittaa, että EUn jäsenvaltioissakin on hyvin paljon käytänteitä – jotka menevät itsearvioinnin yli. Ja se on tietysti hyvä ottaa esiin, ja ehkä meidän pitäisi käyttää vähän suurempaa kirjoa välineitä. No niin kuin Blumeyer tästä jatkaa, niin haluaisin vielä todeta, että tässä on nyt ainakin havaittu, että välineet, joita tällä hetkellä käytetään – mukaan lukien vuoropuhelu, jota komissio käyttää näiden organisaatioiden kanssa. Se toimii ja tällä tavalla voidaan, ja tästähän monet olivat samaa mieltä, että tällä tavalla voidaan päästä näihin päätavoitteisiin, jotka komissio on asettanut, ja tällä tavalla myöskin komissio voi laajentaa sitä vaikutusta, joka sillä on politiikan muotoutumiseen. Ja sehän nyt on hyvin tärkeä rooli, joka kansalaisyhteiskunnalla on. Ja Blumar nyt lyhyesti puhuikin tästä, eli kansalaisjärjestöt ovat järjestöjä, jotka voivat koskettaa hyvin monia kansalaisia ja hallitusten rakenteita. Eli me olemme saaneet myönteisiä vastauksia, mutta on kuitenkin alueita, joilla voidaan tehdä enemmän – ja nyt olemme muutaman näistä jo saaneet esiin. Kiitoksia ja kollega Ajala Sender on puuttanut puheenvuoroa. Quite finished yet. Emme ole vielä aivan lopettaneet, jos sallitte vielä viisi minuuttia minulle, niin, niin ihan muuttamalla sanalla toista kysymyksestä avoimuudesta yhteistyössä komission ja kansallisjärjestöjen välisen toiminnan avoimuus. Mainitsin tämän aikaisemmin ja herra Itälläkin viittasi tähän. Avoimuusjärjestelmä ei mahdollista sitä, että identifioidaan kansalaisjärjestöjä. Voidaan sanoa, että tämä jäsenvaltio, Suomi esimerkiksi, ja pyritään kertomaan, mitkä kaikki jäsenvaltiot ovat olleet yhteistyössä komission kanssa. Tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista eikä mitään erottelua ole tehty varoituksen, rahoituksen tyypin suhteen, mi, mihin yhteistyötä käytetään tiettyä hanketta varten vai annetaanko rahoitusta kansalaisjärjestölle muuten. Ja sitten huomasimme, että on aika vähän näkyvyyttä rahoitustiedoissa. Kaikissa pääosastossa tietenkin löydämme tämän loppuun löydämme tämän tiedon loppultakin. me osaamme hyvin käyttää komission nettisivuja löydämme kyllä tämän tiedon, mutta jos on vähemmän kokemusta, ehkä se ei ole niin kovinkaan helppoa yhdestä kohdasta saada näitä tietoja. Tämä kuva vain osoittaa, että kaikki osastot, joita tutkimme yksityiskohtaisemmin, tietenkin julkistavat tietoa järjestöistä, jotka saavat niiltä täältä taholta rahoitusta, mutta vain kolmessa tapauksessa löysimme selkeän erottelun, joka koski järjestöt, jotka tekevät tätä komissiolle ilman, että saavat sitä mitään voittoa. Sitten edun intressi, intressit, miten kansalaiset käyttävät tätä järjestelmää, voidaan todeta, että järjestelmät, tätä järjestelmää käytetään hyvin hyväksi kansalaisjärjestöissä, ehkä 39 prosenttia kokonaismäärästä on noin 3000 alun perin ja tämä on noussut hiukan myöhemmin. Member state, um, um, um, uskoi mutta myös eurooppalaisia kansalaisverkostoja, jotka toimivat Brysselissä, mutta kaiken kaiken huomasimme, että kansalaisjärjestöt, erityisesti sellaiset järjestöt, jotka ovat mukana viemässä eteenpäin jotakin asiaa, lobbaajat siis, niin ne rekisteröityvät ja huomasimme, että kun Katsotaan 120 vastausta tähän tutkimukseen. Vain pieni määrä, erittäin pieni määrä sanoi, kyllä olemme mukana loppaustyössä, mutta emme ole rekisteröityneet. On joitakin, mutta ne edustavat varsin pientä osuutta. Ilmeisesti tässä oli kymmenen kansalaisjärjestöä, jotka tekevät lobbausta komissiossa, mutta eivät ole mukana minkäänlaisessa avoimuusaloitteessa kuitenkaan. Sitten johtopäätöksiin meidän ymmärtääksemme olisi hyvä päivittää 2000 vuoden puitteita. Pitäisi pohtia, miten voisimme ottaa huomioon sen, että saataisiin aikaan standardisanamuodon, yhtenä sanamuodon, kun määritellään kansalaisjärjestö, mitä voimme tehdä, jotta voisimme harmonisoida kansalaisjärjestöjen rahoitusta ja miten tartutaan heikkouksiin, jotta joita todettiin 2000 asiakirjassa, kun to- to- toimittiin kohta palvelupalvelulta. Ja sitten herra Itälä huomautti, että ehkä pitäisi puhua myös katoista rahoituksella. Jos ajatellaan Euroopan komission tavoitetta ottaa kansalliset mukaan, laajentaa politiikan tekonsa pohjaa. Meidän pitää varmistaa, että tässä toimitaan täysin riippumattomasti ja olemme saaneet nähneet paljon kritiikkiä kansalaisjärjestöistä, jotka ovat liian riippuvaisia komissiosta ja silloin ehkä epäilee kyllä, kuinka riippumattomia ne oikein ovat. Ja sitten on sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka tunnustavat tämän ja sanovat, että joko rajoittavat vahvasti rahoitustaan komissiolta tai eivät ota vastaan ollenkaan rahoitusta, jos toimivat lobbaus työssä. Right just to quickly counter through, just to... Niin ihan nopeasti haluaisin vielä toistaa ne suositukset, jotka äh, nousivat esiin tästä meidän tutkimuksestamme. Suosittaisimme, että kun ohjelma, että käyttäisin ohjelmarahoitusta kuin hankerahoitusta, mutta samanaikaisesti äh, ohjelmarahoituksesta pitäisi olla tiukkojen säädösten takana ja valvonnan ja vahvistetun komission ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelun takana. Ja tätä tukee myös se, että vastaajat ovat hyvin kiinnostuneita tällaisesta yhteistyötä. Tehokkuuden saralla sitten Olemme sitä mieltä, että hyvin paljon lisäarvoa saadaan tehokkuuden systemaattisemmalla arvioinnilla. Tämä tarkoittaa erilaisten hakujärjestelmien virtaviivaistamista eri pääosastojen välillä ja myöskin vahvistaa pienempien ja ehkä innovatiivisten hakijoiden pääsyä tähän suhteeseen. Ja lopuksi mitä tulee tehokkuuden arviointiin, on, pitäisi vähentää tätä itsearviointia ja ottaa käyttöön yhteistyön ulkoista arviointia ja myöskin katsoa hyviä käytänteitä, joita löytyy jäsenvaltioista. Ja avoimuudesta suosittaisimme eh, hyvin yksinkertaisesti, että harmonisoitaisiin eh, rahoitustiedot. Eh, nyt ne esitellään eri tavoin eri pääosastoissa ja hyödynnettäisiin tätä edunsaajatietokantaa, joka on erittäin hyödyllinen ja on olemassa, mutta sitä pitäisi hiukan eriyttää ja ottaa lisää tietoja ja pitäisi myös pohtia, miten tämä, tätä rekisteriä voitaisiin vahvistaa ja varmistaa, että e, ei ole näitä e, kansalaisjärjestöjä, joita ei ole rekisteröity, vaikka ne ovatkin mukana toiminnassa ja e, pitäisi määritellä selkeämmin, mitkä ne, mit, mit, mit, miten järjestöjen on rekisteröitävä ja ymmärtääkseni nyt on ollaan ryhtymässä tähän, mitä tulee laatuvalvontaan, niin jos tätä tietokantaa tutkii, niin joskus löytää ihan yksinkertaisia virheitä, että joku on merkinnyt sinne väärän maan tai jotain, mutta pitäisi parantaa ehkä tämän rekisterin ammattimaisuutta ja jonkinlainen laadunvalvonta olisi hyväksi. Ja lopuksi olisi lisättävä tätä alueellisen vuoropuhelun näkyvyyttä. Kiitoksia. Grazie molto per queste... Kiitoksia tästä selvityksestä. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, kysyn, että onko komission edustaja paikalla. Haluaako hän puheenvuoron? Monsieur le Président, Denis Janton, Kiitoksia budjetin pääosastosta. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia tästä hyvin yksityiskohtaisesta esittelystä. Viime viikolla saimme tästä tietää ja täällä on nyt komissiosta valtuuskunta pääsihteeristöstä Le Gris, komin pääosastosta Le Clerc, ympäristöpääosastosta Defkosta ja eko pääosastosta. Eli meitä kaikkia kuultiin tämän tutkimuksen aikana. Ja kollegat varmaan myöskin haluavat tehdä muutamia selvennyksiä ja vastata näihin kysymyksiin. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Me panemme merkille tämän tutkimuksen ja olemme samaa mieltä tästä tendenssistä ja näistä suosituksista. Eli olemme panneet merkille myönteisiä merkkejä ja kuten tässä on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Muutamat kysymykset tässä tutkimuksessa ovat kysymyksiä, jotka tunnemme jotka toistuvat usein, mutta kuitenkin hyvin keskeisiä. Esimerkiksi avoimuuteen liittyvät kysymykset ja se, että ei ole määritelty kunnolla kansalaisjärjestöjä. Ja suositukset tietysti ovat hyviä, koska mehän komissiossa alamme nyt työstää seuraavaa sukupolvea ja otamme kaikki nämä huomio, huomioon, kun alamme työmme. No nyt kun puhumme näistä välineistä, jotka liittyvät budjetti, pääosastoon ja rahoituksen avoimuuden järjestelmään, joka on ollut olemassa vuodesta 2008. Se on kuitenkin aika suosittu järjestelmä, 20 000, 60 000 kävijää kuukaudessa. Ja saamme juuri kuulla, että tähän mennessä ei ole voitu havaita näitä edunsaajia kategorian mukaisesti, ja tästä on puhuttu jo vuoden 2008 vastuuvapauden yhteydessä. Parlamentti teki suosituksia, jotka otimme huomioon, eli me käytämme tätä välinettä ja tietoja, joita komissiolla on, ja me teemme työtä ja toivomme, että vuonna 2011 voimme ottaa käyttöön järjestelmä, jossa otetaan huomioon voittoa tuottavat voittoa tuottamattomat järjestöt erikseen. Eli tämä voidaan sitten ottaa tähän FTS-järjestelmään pian mukaan. Kiitos. Grazie, kollega Jal- Kiitoksia, kollega Jalsender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän tästä tutkimuksesta. Meidän pitää nyt pohtia, miten voimme valvoa rahoitusta kansalaisjärjestöjen kohdalla ja miten erityisesti voidaan parantaa tehokkuutta. Ensin haluaisin kysyä näistä erityistapaustutkimuksista tässä, joihin keskityttiin. Ainakin minun mielestäni tässä keskityttiin Hollantiin ja Espanjaan. Haluaisin kysyä teiltä, miksi valittiin pelkästään nämä kaksi on muitakin jäsenvaltioita, joissa on paljon kansalaisjärjestöjä, jotka taas sitten saavat varoja EUlta. Miten siis on identifioitu tällä tavalla ja miksi muut järjestöt on jätetty pois? Usein pohdimme rahoitettu jotkut lobbarit eivät suinkaan helpota työtämme, vaan monimutkaistavat sitä ja rahoitetaan näitäkin tahoja. Sitten on tutkittu yhteisrahoitusta. Historiallisesti tässä valiokunnassa olemme huomanneet, että on ongelmia yhteisrahoituksen kohdalla kansainvälisten järjestöjen yhteydessä. Onko se sitten USAsta tai YKsta tai Maailmanpankista on tiettyä oppa- läpinäkymättömyyttä rahoituksen ohjelmissa, koska tässä yhteisrahoituksessa aina on ollut ongelmia sitten, kun piti identifioida, mitä oikein on rahoitettu. Sitten vielä joustosta. Mielestäni kun puhutaan Hollannin hallinnosta tässä, annetaan myönteinen tulos, koska on suurta joustoa silloin, kun voidaan ottaa käyttöön muutoksia kansallisten ohjelmissa. Voisitteko antaa hiukan lisätietoa tästä? Ja lopuksi te itse sanoitte, että on pieniä kansalaisjärjestöjä, joilla on ongelmia, suuria ongelmia saada rahoitusta komissiolta. Kuten tiedätte, nyt käydään suurta keskustelua siitä, Pitäisikö keskittää enemmän kansalaisjärjestöjä konkreettisille sektoreille? Tällaisessa syntyisi riski siitä, että ei autettaisi kentällä enää kansalaisjärjestöjä. Tai sitten toisinpäin tapahtuisi, säilytettäisiin suurta sirpaloituneisuutta ja sitten apu ei olisi kovinkaan tehokasta. Jos voisitte vastata näihin ongelmiin, miten voisin parantaa tilannetta ilman, että kentällä tehokkuus kärsii. Kiitoksia kollega Shatsimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin on kyllä yllättävää, ettei meillä vieläkään ole kansalaisjärjestöjen määritelmää. Tässä kuulemistilaisuudessa jotkut kollegat sen varmaan muistavatkin. Pyysimme sitä kollega Shevchovicilta, eh, komissiojäsen Shevchovicilta, ja ilmeisesti vieläkään ei ole mitään yhteistä visiota tai näkemystä siitä, mikä on kansalaisjärjestö. Minun mielestäni tämä on ongelmallista, koska me emme oikein edes tiedä, kenen kanssa toimimme tässä on kyse suuresta määrästä erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät osittain tärkeää, mutta osittain myös turhaa työtä. Meillä on esimerkiksi kansalaisjärjestö tai Euroopan komission rahoittaa, jolla ei ole mitään muuta tehtävää kuin öö, morkata Euroopan investointipankkia, öö, argumentoida sitä vastaan – ja siksipä kysyntä, miksi tällaisia amerikkalaisten johtamia kansalaisjärjestöjä tuetaan, joiden tarkoituksena on argumentoida omia toimielimiemme vastaan. Siksipä on aika, että edun saajien kanssa yhdessä luomme määritelmän siitä, mikä oikeastaan on kansalaisjärjestö. Kiitän tutkijoita tästä tutkimuksesta. Se, mikä minua hiukan harmittaa, on, että mitään yhteistä yleiskuvaa. Puhuitte tutkimuksesta vuodelta 2008. Kuitenkin on käytävä läpi eri pääosastojen eri asiakirjat ja kesti kauan ennen kuin komissiolta saimme vastauksen siitä, mitä kansalaisjärjestöjä tässä oikeastaan rahoitetaan. No sitten aina sanottiin, että täytyy kysyä yksittäisiltä pääjohtajilta, mitä tehdään, mutta eihän tämä näin käy meidän täytyy avoimesti puhua myös näiden kansalaisjärjestöjen tehokkuudesta ja toimivuudesta, jos haluamme saada kuvan siitä. Sitten haluaisin vielä viitata siihen, että koska kaikki on jakautunut näin pääosittain, mikä periaatteellisesti on ihan ok, siltipä haluaisin tällaisen standardisoidun näkemyksen kansalaisjärjestöistä, niin minä huomaan, että eh, komission jäsenet tai pääosastot käyttävät kansalaisjärjestöjä usein hyödyksi toisia komissaareja vastaan. Eli esimerkiksi ympäristöalalla ympäristön eh, alan komission jäsenet, oli kyse sitten ympäristön tai ilmastonsuojelun komissaareista, eh, vetoavat kansalaisjärjestöjen tutkimuksiin ehm, haittatakseen tai vastustetakseen toisten komission jäsenten työtä, esimerkiksi ähm, äh, teollisuudesta vastaavan komission jäsenen työtä. En tiedä, pitäisikö tässä toimia näin ja siksi olen iloinen tästä tutkimuksesta, joka on tehty. Se oli todella tarpeen, mutta pyytäisin, että komissio huomioisi nämä äh, johtopäätökset ja suositukset, jotka tutkimuksesta nousivat esiin. Toivottavasti herra Shevchovic, joka on komission varapuheenjohtaja, ottaa tämän vakavasti. Hän oli myös viime viikolla täällä valiokunnassa puhumassa eri aiheesta, mutta hän kuitenkin tulee säännöllisesti luoksemme. Ja komission tulisi saada aikaan jonkinlaista standardointia, koska muuten ei veronmaksajille pystytä enää selvittämään, mitä tässä oikein rahoitetaan. Kiitoksia. Kollega Gay. Kiitoksia, kollega Gay. Ich will mich ganz kurz fassen. Ich hab... Puhun ihan lyhyesti. Sen kun kollegat esittivät monia kysymyksiä, haluaisin viitata vain yhteen kysymykseen. Minä nyt haluaisin puuttua tähän kansallisjärjestön itsearviointiin No mielestäni se on hiukan ongelmallista. Jos komissiosta joku saa rahaa, no varmasti tämä asia varmistaa, että hän, aina on oikeus siihen. Mutta ainakin niin olen ymmärtänyt, että mitä tulee tähän itsearviointiin ja miten tehokkaasti varat on käytetty, hän sitten antaa siitä jonkinlaisen arvion. Eli itsearviointi, jos olen nyt ymmärtänyt väärin, niin pyydän tästä lisäselvityksiä. Ja sitten näissä kuvissa oli ehkä jonkinlaisia pyöristämisongelmia, mutta se lopputulos oli kuitenkin 101 prosenttia. Grazie. Prego per le risposte. I think I'll take just the last question. Problem of uh, Mac. Tämä viimeisen kysymyksen tässä on tällainen Mac PowerPoint-ongelma. No, joka tapauksessa, herra Rovaajala, sanoitte, että teitte kysymyksen siitä, miksi valitsimme Agencia Espanjolin, tämän espanjalaisen järjestön keskustelun tästä äsken. Olemme panteet, pan, panneet esimerkkejä myös muista jäsenvaltioista tähän tutkimukseen, mutta niin kuin sanoin, tämä tein kesäkuun, syyskuun se rajoitti kyllä meitä jossakin määrin ja meidän resurssemme olivat myös rajalliset. Tarkastelemme vain kahta jäsenvaltiota. One World Trust, olet varmaankin samaa mieltä, me valitsimme Alankomaat, koska olimme tietoisia siitä, että siellä on erittäin innovatiivisia lähestymistapoja, kun ollaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja sitten Espanjassa valittiin sen takia, että minä asun siellä. Se oli tässä vain syynä. Emme voineet ikävä kyllä laajentaa tätä pidemmälle. Otimme vain joitakin parhaimpia käytäntöjä mukaan, joista olemme tietoisia. Ja näin ehkä voitaisiin sitten innoittaa komissiota tältä pohjalta. Tuli paljon kysymyksiä esille joita emme ehkä käsitellä tarpeeksi yksityiskohtaisesti, esimerkiksi että kansalaisjärjestöjä käytetään komissa niin, että niitä tavallaan asetaan toisiaan vastaan. Minun täytyy sanoa, että emme kyllä käyttäneet tähän asiaan juurikaan aikaa. Olemme nähneet kyllä, että ongelmia on ollut erityisesti koskien sitä, miten kysymyksiä on tehty ja on näitä artikloja tästä, miksi on annettu rahaa kansalaisjärjestöille ja sitten ne sanovat jotenkin kriittistä meistä jatkossa. Siis tämä ei ole varmaankaan vain komission kanta, vaan esimerkiksi Maailmanpankin kanta tai joidenkin jäsenvaltioiden mielipide, että me hyväksymme, että tällaista tapahtuu, mutta pidämme kiinni kuitenkin siitä, että sallimme jäsen, ah, kansallisjärjestöjen esittää asiansa ja ehkä puhuu vielä tiukemmin kuin teollisuus joskus puhuu, ja joskin määrin uskon, että tämä on hyväksyttyä. Näin on. Michael, ehkä jos sinä voisit kommentoida näitä muita kysymyksiä, joustavuutta tai yhteisrahoitusta. We, um... Niin meillä, me emme ole erityisesti käsitteleet ja syvällisesti yhteisrahoituskysymystä, mutta se kyllä tuli esille ja se on huolenaiheena silloin, kun järjestöt saavat yhteisrahoitusta, mutta se tässä talouden tilanteessa on erittäin vaikeaa saada tätä ensimmäistä maksuerää, jotta saavat sitten toisen maksun. He huomaavat, että tämän mekanismin kautta tulevat ulos suletuiksi, eivätkä voi enää olla yhteistyössä komission kanssa. Ja monin tavoin tämä on kysymys, no, kysymys on siitä, että ymmärtää, mikä on paras tapa saavuttaa yhteinen tavoite ja kysymykset. Ehkä on aivan oikeutusti siitä, miten yhteisrahoitusta käytetään silloin, kun tämä koskee varsin suuria summia. Sitten kysymys eri määritelmistä, mikä kansalaisjärjestö on. Ja tietenkään se on siis ei-hallituksen riippuvainen järjestö, oikeastaan siinä kaikki. Se jo kertookin, kuinka paljon ristiriitaisu tähän liittyy. Ja sitten tämä liittyy myös tähän rahoitussuhteeseen. On e- tahoja, elimiä, jotka myöntävät palvelun ja saavat aikaan monimuotoisuutta politiikkaan, mutta sitten välttämättä eivät kuitenkaan kaikkina hetkinä tue komission harjoittamaa politiikkaa. Tämä on kysymys, johon me tietenkään emme voi vastata. Se kuuluu komissiolle ja parlamentille. Heidän pitää punnita näitä poliittisia hyötyjä. Hmm. Sitten kysymys pienistä kansalaisjärjestöistä, miten ne voivat myös hyötyä tästä suhteessa tämä transaktiokustannukset. Jossain määrin tämä on tällainen poliittisen hyödyn kysymys, jota komissio ja parlamentti ehkä voisivat pohtia. Yksi kattavista kysymyksistä kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa on, että näin kansalaiset voivat osallistua politiikkaan, joka vaikuttaa heihin. Jos Tämä on siis myönteistä ja uskon, että kaikki parlamentit ovat myös ylpeitä siitä, että vievät eteenpäin kansalaisten etuja, niin silloin on hyötyä siitä, että tällainenkin kanava pidetään auki. Sitten transaktiokustannukset, tämä argumentti joskus ehkä sekundäärinen. Otan tämän vain esiin ajatuksena, emmekä minä, eikä minä suosituksena. Mutta vastaus on todella hyvin vaikea antaa lähietäisyydeltä ja jokaisen maan tilanne ehkä vaatii erilaisen vat- ratkaisun vastauksen riippuen demokratian tilanteesta niin edelleen. En tiedä nyt vastasiko tämä kaikkiin kysymyksiin. Toivon kuitenkin.